Goed, eh, collega's, welkom. No niin, hyvät kollegat, tervetuloa tänne talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen. Huomaan, että täällä on vielä tyhjiäkin paikkoja, mutta se varmasti liittyy hankaliin sää- ja matkustusoloihin. Ja siksi minä olenkin täällä nyt juuri puheenjohtajana. Saatteko kyllä tulkkauksen Ranskaan, edustaja Odi? No nyt ilmeisesti toimii. Syy siihen, että minä istun täällä, liittyy siihen, että herra Toirer on lentokoneessa jossain matkalla kotipaikkansa ja Brysselin välillä. Hän saapunee vähitellen sillä välin. Minä ensimmäisenä varapuheenjohtajana johdan puhetta. Meillä on esityslistalla paljon asiaa. Ensimmäinen kohta esityslistan hyväksyminen. Anteeksi. Monia ehdotuksia on tehty. Vähän muuttaa käsittelyjärjestystä. Kohta neljä uuden varapuheenjohtajan valinta edustaja Ivanovan lopumisen jälkeen otetaan kohdan kymmenen jälkeen edustaja Deutschin pyynnön vuoksi koordinaattoreiden kokous eli kohta yhdeksän järjestetään huomenna siksi, että EPPn koordinaattori edustaja Gressle ei voi olla paikalla. Ja sitten huomenna kohdan 14 jälkeen. Ja sitten kohta 13 erityiskermottomuus 4 on kohdan kahdeksan jälkeen tänä päivänä. Tämä on myös Cont News-lehtisessä. Sopiiko tämä esityslista näin muutettuna? Sitten ajanteeksi Jens Kajer. Kiitoksia puheenjohtaja. Koordinaattorissa sovimme siitä, että tämän kokouksen aluksi vielä keskustelisimme siitä, miten käsittelemme edustaja Marineskun mietintöä liittyen ydinvoimalan käytöstä poistamiseen. Ajatuksena oli, että valiokunta äänestää, että jääkö tämä esityslistalle vai ei. Kyllä, aivan totta. Olin pääsemässä siihen, mutta ensin puheenjohtajan ilmoitusasiat, niin kuin Cont News-lehtisessä esitetään. Ainoa asia tässä yhteydessä jota haluan painottaa, on se, että edustaja Toirer tarjoaa lasillisen koktailit tänä iltapäivänä yleensä 18.30, mutta jos kokous loppuukin vaikka vartija vailla kuusi, niin saamme nauttia lasillisen heti silloin suoraan, eli aika ei kulu hukkaan. Sitten uusi henkilöstön edustaja Piotr Bartosevich Malici. Tervetuloa. Toivon, että yhteistyömme sujuu hyvin. Ja sitten kohta kolme. Pöytäkirjojen hyväksyminen. Pöytäkirjat ovat siellä, eli niin kuin yleensä, jos kukaan ei tee huomioita kokouksen aikana, niin ne hyväksytään. Kohta viisi. Erityiskertomus 9.2012 käsittely on lukattu. Ja sitten, kuten herra Geier sanoi, meillä oli Strasbourgissa koordinaattoreiden kokouksessa esillä SJD-ryhmän pyyntö siitä, miten käsitellään tai jätetään käsittelemättä kollega Marineskun mietintöä. SJD-ryhmän ehdotus olisi, että ei äänestetä tästä mietinnöstä ja koordinaattorit tekevät teille nyt talousarvion valvontavaliokunnalle kysymyksen. Me joudumme tästä äänestämään, käsitelläänkö vai ei. Jos äänestätte kyllä, sanotte, että äänestetään vain Marineskun mietinnöstä. Jos äänestätte vastaan, niin silloin haluatte tämän kohdan esityslistalta. Onko teillä kommentoja ehkä EPP-ryhmästä? Ei. No siinä tapauksessa äänestetään. Äänestetään koeäänestyksenä, niin nähdään kunnolla, mitkä ovat enemmistöt. Esityslistan kohtana on se, että äänestetään siitä, otetaanko Marineskun mietintö äänestettäväksi. Puolesta äänestävä sanoo kyllä, vastaan äänestävä haluaa sen pois esityslistalta. Jens vielä. Siis puolesta äänestävät jotta tämä olisi nyt ihan selvä. Jos enemmistö on kyllä, sanon tämä nyt näin, jos enemmistö on puolesta, niin silloin jatketaan suoraan äänestyksiin. Ja jos enemmistö on vastaan, niin silloin tämä kohta tulee pois esityslistalta. Koneäänestys alkaa. Iedereen gestemd? Ovatko kaikki äänestäneet? Onko kyllä äänestyskortti? Siitä tehdään Skilakakis. Huomaan, että edustaja Skilakakis, onko teillä äänestyskortti? Lasken äänenne mukaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Onko kollegoita, joilla ei ollut äänestyskorttia? Skilakakis, Brandi, puolesta vai vastaan? Minä äänestin puolesta. Brandi, miten olisit äänestänyt? kaksi kertaa puolesta vielä. 12 puolesta 9 vastaan, eli äänestetään. Selvä. Otetaan äänestyslista. Dan hebben uh, Onko teillä äänestyslista? Pahoittelen komission jäsen. Me luulimme, että pääsimme nopeammin tuohon aiheeseen, mutta nopeasti äänestämme. Kohdat. Kohta yksi. Tarkistus yksi, kaksi ja kolme. Tässä on kompromissi yksi. Äänet puolesta. Kompromissi yksi äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Raukeaa. Viisi. Tarkistus viisi. Ensi äänet puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 6. Ingeborg Gressle. Äänet puolesta. Vastaan. Minusta epäselvää. Tarkistetaan. Koneäänestys. Tarkistus 6. Ingeborg Gressle. Elektronis. Koneäänestys. jotka eivät ole äänestäneet, pyytäisin osoittamaan selvästi puolesta, kaksi lisää puolesta. Äänestys päättyy. 13.7. Hyväksytty. Sitten tarkistus 7, 8, 11 ovat kompromississa kaksi. Kompromissi kaksi äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Amendment 10. Tarkistus 10. Pitääkö siitä äänestää? Koska se on kompromississa kolme, eikö niin? Not if we... It's included. It's included Okay. On se kompromississa mukana. E- Selvä. 173 tarkistus ensin puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissi 3, 13, 14, 16 mukana. Kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 17 raukea, 18 myös. Tarkistus 19 kalfin äänet puolesta. Vastaan Tyhjä. hyväksytty. 174 Basitis puolesta. Vastaa. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 20. 21. 22. Sodargas Marinescu Rutschev äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 23 ja 24. Vasitis paksas identtiset tarkistukset äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Epäselvää mielestäni tarkistetaan. Tarkistukset 23-24. Koneäänestys. Tarkistus. Äänestys päättyy. Kebran Diaskilla kahkis puolesta, eli 12.8 hyväksytty. Seuraavana tarkistus 25 Kalfin puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 26 tarkistus. Anri Kieneltä puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 27 minulta puolesta. Vastaan. Hylätty. You have to be faster. <laughs> niin, tarvitsemme tuon tiedon hiukan nopeammin. Ilmeisesti äänestimme tarkistuksista, jotka oikeastaan raukesivat. No hyvä. Kompromissi neljä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 29. Äänestetäänkö siitä vielä? Edustaja Paksa siltä puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 30 on kompromississa kolme. Tarkistus 31 raukeaa. Sitten tarkistus 45 ja 46 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistetaan. Selvä. 45-46. Koneäänestys. Puolesta vastaan tai tyhjää koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. 10-10, mutta kaksi kollegaa ilman korttia. Miten te olisitte äänestäneet? Yksi kollega nyt vain puolesta. Eli 11.10 hyväksytty. Hyvä, että tarkistettiin. 47 tarkistus raukeaa. Sieltä pääsee edes on on blijkbaar is een technisch probleem dat er een, een... Tässä on tekninen ongelma. Minun äänestysluettelostani puuttuu yksi sivu. Tarkistetaan. Sorry, I, I think that you didn't vote. Anteeksi, minusta tuntuu, että te äänestänyt tarkistusta 32 ja 33. Hyppäsitte yhden sivun yli. Niin. Niin. Sitä ei ole äänestysluettelossa, no minä menin vain seuraavalle sivulle. Sihteeristöllä on uusi lista, tässä seuraan nyt sitä. Mistä nyt aloitankaan? Anteeksi nyt tämä sekaannus. Tarkistus 32 nyt niinkö? 32. Yes. Äänet. President. Ik vind het ondertussen, het was verkeerd gekopieerd bij mij. Ilmeisesti tämä on kopioitu vähän väärin, se on eri sivulla. 32 tarkistusääne puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus. Tarkistetaan, no tarkistetaan vaan. Tarkistus 32. Äänestys päättyy. Ja yksi ääni plussaan lisäksi edustaja Gerbrandilta hyväksytty 11.10. Sitten se on siis hyväksytty. Tarkistus 34 raukeaa. 35 samoin. Se on kompromississa kolmen mukana ja se hyväksyttiin. 36 antikieneltä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 36. Tarkistetaan. 36. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Christian Hirvanandilla on korttinsa 11.10 hyväksytty. Tarkistus 37. Rutschefilta puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 38 tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni hylätty, mutta tarkistetaan. Tarkistus 38. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 39. Äänet puolesta. Puolesta? Anteeksi, puolesta puolesta vielä sitten vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 40. Paksas puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 41. 40. Sihteeristö oli ihan varma. Tarkistetaan tuo paksasin 40. 40 paksas äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 41 minulta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Mielestäni hyväksytty, mutta kyllä tarkistetaan vielä varmuuden vuoksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kyllä. Tarkistus 42 Kalfin puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 43 raukeaa. Ja sitten tarkistus 44 44. Nyt siirryn taas toiselle sivulle. Auttakaa tässä vähän. Tähän on suullinen tarkistus, joka kattaa myös tarkistuksen 47. Eli suullisesta tarkistuksesta vain suullinen tarkistusaine puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten, mitä seuraavaksi? 45, äänestetäänkö siitä? Seuraavana tarkistus 45, eikö? Sihteeristön pitää nyt auttaa, koska minä en ole tätä valmistellut. Herra, herra Toider varmasti on kyllä. Täällä halutaan poistaa kohta 12. So, so we have to we continue with 45 and 46, which are identical. Okay. Nyt äänestetään 45 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 46. Uruchefilta yhdessä tuon kanssa. Sitten 47 katettiin suullisen tarkistuksen kautta, eli 48 siitäkään ei tarvitse ilmeisesti äänestää, joten seuraavana kompromissi 5. Kompromissi 5. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissi 5 on hyväksytty. Tarkistus 51, Uruchev puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. 51. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 11.10. Hyväksytty. Tarkistus 52. Kalvin. Äänet puolesta. Hyväksyttiin kyllä. Ai jos se hyväksytään 52-53 raukeavat. Anteeksi. Nyt varovaisesti käännän yhden sivun. Um, Amendment uh, 54. Tarkistus 54. Äänet puolesta. Vastaan ja hyväksytty. Tarkistus. Tarkistetaan. Selvä. 54 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 11, 11 hylätty. Aivan oikein tarkistettu. Sitten tarkistus 55 Pasitis ja 56 paksas äänestä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Mielestäni hyväksytty. Entä EPP mielestä tarkistetaanko? Tarkistetaan. 55, 56. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 11, 11. Ei hyväksytty. Tasa äänin. Sitten tarkistus 57 Uruchev, äänet puolesta. Vastaan. Sama enemmistö taitaa olla, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Onko tässä liikaa ääniä? Se pitäisi meidän kyllä varmasti tietää. Onko kaikki kohdallaan selvä? Äänestys päättyy. 12.11. Hyväksytty tällä kertaa. Ja mitä seuraavaksi? yhdeksän kuusikymmentä. Äänet puolesta vastaan. tyhjä Tarkistetaan. Tämä on nyt liian tiukka. 59 ja 60 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.11 hyväksytty. Tarkistus 61 Kalfin puolesta. Vastaan. Tyhjää sama enemmistö. Mielestäni tämä on nyt hyväksytty, mutta tarkistetaanko? Selvä, tarkistetaan. Äänestys päättyy. 12.9 hyväksytty. 62 raukeaa, kun 61 hyväksytty, 64 myös. 50, 65 myös ja sitten 66. 66. Ja 66, 67 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Jälleen tiukka tulos. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.11 hyväksytty. Seuraavana 72. Sadargas ja 73 puolesta. Vastaan. Tyhjää Kompromissi kuusikko raukesi myös. No okay. So the sector... Sihteeristön mukaan nyt on poistettu tuo kohta, eli ei siitä voida kompromissia enää solmia, kun ei koko kohta enää ole. 72-73 koneäänestyksenä. 72-73 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Dan gaan we naar de volgende bladzijde. Sitten seuraavalle sivulle. 77. de Kieneltä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneäänestys. Äänestys alkaa. Ik sluit de stemming. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. Seuraavat raukeavat. Sitten 84 Kalfin ja 85 ja 86 äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan Äänestys päättyy. 12.10. Hyväksytty. Sitten seuraavana tarkistus 92. Kalfin 93, 94, 95, 96 myös äänet puolesta. Vastaan Tarkistetaan tuokin enemmistö. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.10. Sama enemmistö hyväksytty. Sitten 98 Kalvin äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää Voidaanko nyt sopia siitä, että tämä hyväksyttiin samalla äänemistöllä vai tarkistetaanko? Esittelijä haluaa tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.10. Tarkistus 99. Minulta äänet puolesta vastaan. Kaikki vastaan ei hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta. Vastaan. Tyhjää, sama enemmistö. Ei, eikö niin? Tarkistetaanko esittelijä? Vai voidaanko sanoa, että se on hyväksytty? Hyväksytty. Hyväksytty. Tarkistus 101. 101, 102. Niistä ei äänestetä 103. Toinen osa on yhteen sopiva 100, 101, 102 tarkistusten kanssa puolesta vastaan tyhjä sama enemmistö hyväksytty. Sitten tarkistus 104 Odilta, suullinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää. Pahoin pelkään, ettei hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. 8.14. Ei hyväksytty. Ja sitten pelkään tässä. Mä kääntää sivua, kun on niin huonosti kopioitu. 107. Sulinen tarkistus. Vasitis paksas. Sulisen tarkistuksen kerä siis. Äänet puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Identtiset 104. Samat tarkistukset sopii suulliseen odin tarkistukseen sen käsittääkseni, eikö niin?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 104 jäi hyväksymättä, siksi 107 suullinen tarkistuspasitis Paksas 105, 106, niistä ei pitäisi äänestää näin sihteeristö sanoo. Selvä, kyllä sihteeristökin voi erehtyä ja jäsen olla oikeassa. Kiitos edustaja Ajala Sender. Aivan totta, äänestetään 105 ensin. Ja 106, identtiset tarkistukset, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107-108 suullinen tarkistus Paksas Basitis äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 109 ja 110 kommentti, joka on siellä listassa mukana, mukaan lukien puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Selvä. 1910 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 8 hylätty. 176 Jens Geijeriltä hänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 111 Andri Kiene puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 112, 113 yhdessä äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty.

Tarkistetaan. 116, 117, 118. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.10 hyväksytty. 119 raukeaa. 177 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sopiiko teille, että äänestetään 178, 179, 180, 81, 82, 83, 184, että nämä kaikki äänestetään yhtenä ryhmänä? Kyllä, puolesta. Edustaja Skilakakis. Please. 183. 178, 183 yhtenä ryhmänä äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty myös. Sitten mikä seuraavana? Sata hankalaa, kun äänestyslista ei ole järjestyksessä. Kompromissi 720, 21, 22, 23 ja 4 puolesta. Vastaan tyhjää. Mielestäni hyväksytty. Tarkistetaan. Selvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13.8. Hyväksytty. 125 Gressleltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 8. 126, 127 ovat siinä mukana. Kompromissi 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 185 Jens Geijer puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää mielestäni hyväksytty. Haluatko demarit tarkistaa? Ei hyväksytty. 130 sitä ei tarvitse äänestää, kun 129 hyväksyttiin. Seuraavana kompromissi 9. 131 132 katetaan siinä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 186 Gressleltä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10, 187-193 tarkistukset mukana puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 133 Kalfinilta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 134 puolesta. 134 ja 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 136 Sata neljäkymmentä. 189 Gairilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 141 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 142 Kalfin puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 143 paksas puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 raukeaa. 145 paksas puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 46 Kalfin puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 147 Basitis puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyvin niukka. Tarkistetaan koneäänestys. Äänestys päättyy. Ei ihan niin tiukka kuin luulin. Hylätty. 148 ja 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana vähän alemmaksi 190 basitis puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 153, tarkistus 154, Kalfin Gressle. Ei vaan erikseen. 153, Kalfin. 153, Kalfin puolesta. Vastaan tyhjää. Mielestäni hyväksytty. 154 raukeaa, joten 155 Kalfin puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 191 Basitis puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 156 on vedetty pois. 157 myös, niinkö? Vai äänestetäänkö? 157 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Ja sitten 158, toiseksi viimeinen sivu mielestäni. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 kaapin puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanko? Ei. 160-161 väsitis. Paksas niinkö? Sata kuusikymmentä, kuusikymmentä yksi, kuusikymmentä kaksi raukeavat. Sata kuusikymmentä kolme, kompromissi yksitoista. 63, 4, 5, 6 ja 67 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Epäselvää. Tarkistetaan koneäänestys. Kompromissi 11. Äänestys päättyy. 15 puolesta 7 vastaan hyväksytty. Seuraavana 168 Kalvin puolesta. Sata on mukana kompromississa 11. Esittelijä, mitä mieltä olette? Esittelijä. Pitääkö äänestää tuosta tarkistuksesta 167? Se on osa kompromissia. Noudatetaan esittelijän kantaa. 168 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 169 raukeaa. 170 Jens Kajer puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 171 Andri Kiene puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana toiseksi viimeinen äänestys, Andri Kienen tarkistus 172 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten 750. Ici, il faut voter. J'ai encore trois autres. Okei. Okay. Um, euh, Sekretariat. Selvä. Sihteeristä. Hetkinen, vain kun en pystynyt tätä valmistelemaan, niin... Beter eventjes te checken dan uh, achteraf. Uh, Tarkistetaan nyt, ettei tule ongelmia sihteeristön kanssa jälkikäteen. Pavotin.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 six. Six. Why we didn't? Sorry. We is, is, is the last. Why we didn't vote this one? Because the, the, the paragraph was deleted, so there's no compromise to the paragraph. Ah. -huh. Okay. Good. Okay. Uh. No niin, hyvä. Kaikki on nyt selvitetty. Loppuäänestys suoraan koneäänestyksenä, että tiedämme tuloksen. Marineskun mietinnön äänestys. Äänestys alkaa. Ich sluit stemming. Äänestys päättyy. Hyväksytty kahdeksan Yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle. Sorry dat dit soms een beetje... Anteeksi nyt, että tämä oli vähän hankalaa. Nyt annamme mahdollisuuden komission jäsenelle siirtyä tähän minun viereeni. Kollegas. Collega's, we gaan naar punt... Hyvät, Hyvät kollegat, mennään kohtaan seitsemän keskustelu komission jäsen Semetan kanssa. Meillä on myös tilintarkastustuomioimesta vieraita Kesti Kaljulait ja Henrik Otbu. Toivottavasti äänsin oikein. Eli puheenvuoro sitten komission edustajalle ja sitten voimme esittää kysymyksiä. Kuka alkaa aloittaa tilintarkastustuomioistuimesta? Ensin tilintarkastustuomioistuin, sitten te. Kuka aloittaa tilintarkastustuomioistuimesta? Edustaja Kalulait, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta esitellä valiokunnalle tänään lisää tietoa tuomioistuimeen 2011 talousarvotäytäntöpanosta. Tiedätte, että luku yksi on vuosikertomuksen auditointitulosten yhteenveto. Eli minun tehtävä on tänään mikrofoni. I can continue? Voiko jatkaa? Lupaan puhua englantia. Valitettavasti Viro Äh, englanti ja suomi on, mitä minulla on tarjota, ja englanti lienee niistä yleisin. Kuten sanoin, kun luku 1 on vuosikertomuksen yhteenveto sen auditoinnin tuloksista ja johtopäätöksistä, niin nyt pyrin antamaan, pistämään perspektiiviin eri tulosten, eli kollegojen tulokset, ja haluan pohtia vähän, minkälaisia mahdollisuuksia tulevaisuus tarjoaa tuomioistuimen 2011 tarkastuslausunto sieltä neljä tarkastus kantaa. Ja olen, milloin ilo kertoa teille, että viidennen kerran peräkkäin kertomus antoi puhtaan lausunnon ja lehdistöön ottaa sitä huomioon. Mitä tulee tiliin liittyviin transaktioihin, tuomioistuin totesi, että kuten aikaisemminkin tulleet transaktiot olivat vapaita ja maksustaustransaktiot olivat olennaista virheistä vapaita, mutta maksatustransaktioihin liittyy olennaisia virheitä samalla tasolla kuin 2010 ja 2011. Tarkastus osoittaa, että virheet eivät mitenkään keskity yhteen tai kahteen erityisalueeseen, ja tuomioistuin sen päätöksen tämän lukuun ottamatta politiikkaryhmiä ulkoiset suhteet, apu, laajentuminen ja hallinnolliset ja muut menot, kaikkiin muihin on, ää, politiikka-alueisiin liittyy olennaisia virheitä Tuomioistuin 2011 tunnisti virhetyyppejä, jotka olivat samanlaisia kuin aikaisemminkin. Ensinnäkin julkishankintasääntöjä ei noudattu, mukana oli projekteja ja kustannuksia, joita pitäisi hyväksyä, kuluja vaadittiin liikaa takaisin ja kuluja, ne ei liity tapahtumia, olivat yleisempiä ongelmia. Ja tämä ei ole mikään yllätys. Olisi epärealistista odottaa, että muutokset olisivat radikaaleja. Sillä järjestely siitä, miten EU urahoja käytetään, luodaan lukkoon aina moneksi vuodeksi kerrallaan tuomioistuin. Totesi, kuten aikaisemminkin, että valvontajärjestelmät eivät toimi täyden potentiaalinsa mukaisesti. Alueet, joilla oli suurin äh, estimoitu virheaste, eli maaseudun kehittäminen ja aluepolitiikka jäsenvaltioiden pitäisi olla eturintamassa, tunnistamassa ja korjaamassa vaatimuksia, joita sitten maksettaisiin EU-budjetista. Ja näillä alueilla tuomioistuin tunnisti monia valvonnan epäonnistumisia. Hyvä esimerkki on aluepolitiikka. Täällä yli 60 prosenttia auditoista transaktioista, joihin liittyy virheitä, niissä jäsenvaltioiden viranomaisilla oli riittävästi informaatiota huomata ja korjata ainakin osa virheistä ennen kuin pysyvät korvasta komissiolta. Tämä vahvistaa myös tuomioistuma 2011 tarkastus 2006 loppun saattamisprosessin alkuvaiheesta. Ja tämä auditointi osoitti, että loppu vaiheessa korjausta välttämiseksi äh, jäsenvaltiot esittävät äh, loppuvirheasteesta lausumia, jotka aliarvioivat virheastetta ilman mitään oikeutusta. Mutta tulokset komission hallinnoimilla alueilla, kuten tutkimus ja muut sisäiset politiikat osoittavat, että puutteet ovat ihan samanlaisia kuin yhteisessä äh, hallinnossa Ja täällä säännöt vaativat että tarvitaan riippumattoman tilintarkastuslausunnon myönteinen tarkastuslausuma. Ja yli 80 tapauksessa projekteista, joissa oli myönteinen lausuma, tuomioistuin totesi yhden tai useamman virheen, ja yli puolessa tapauksista näillä virheillä oli olennainen vaikutus. Kaikki nämä esimerkit osoittavat, että jäsenvaltiolla on mahdollisuuksia, ja komissiollakin on mahdollisuuksia parantaa varainkäytön laatua yksinkertaisesti soveltamalla nykyvalvontakehikkoa täysimittaisesti, mutta todennäköisesti virheitä voidaan eniten vähentää yksinkertaistamalla sääntöjä. 2007-2013 nykyohjelmakaudella pääsäännöt EU-varojen käytöstä päätetään jäsenvaltioiden tasolla. Lainsäätäjä on delegoinut hyväksyttävyyssäännöt niille, jotka ovat lähin, lähimpänä EUn ohjelmien hallinnointia. Ja jäsenvaltiolla on jälleen merkittävä tehtävä sääntöjen monimutkaisuuden vähentämisessä ja kohdistamalla ja varojen käytön paremmassa kohdistamisessa. Komission täytyy pitää huolta siitä, että EU-varojen hallinnan valvonta on riittävää ja että se raportoi niistä rahoituslausumissaan. Jos jollakin politiikka-alueella tai meno järjestelmässä. Komissiolla ei ole mitään takeita, että EUn rahoja käytetään miten pitää. Sen pitää päätää riskiä, säätöjenvastaisten maksujen riskiä, lopettaa maksut mahdollisimman nopeasti ja korjata virheet ja ilmaista varaumia. 2011 komissio lisäsi varaumien määrää ja niiden kattamia summia. Tämä heijastaa sitä, että komissio tunnustaa isot riskit ja tämä on merkittävä askel eteenpäin. Ja komission pitäisi jatkaa keskittymällä riskialueiden valvontaan ja pitää huolta siitä, että se saa luotettavaa tietoa EUn rahoitushallinnon indikaattoreista, niin sanottu jänneriskistä. Ja näin ei vielä ole. 2011 vuosikertomuksessaan tuomioistuin katsoo, että jään jännösriski ei vielä ollut luotettava indikaattori virheriskistä sinänsä EUn budjetissa sen jälkeen, kun kaikkia valvontaa keinoja oli käytetty. Suurin osa tuomioistuimen tunnistamista ongelmista on ollut olemassa jo jonkun aikaa, vaikka tuomioistuin on kyennytkin tunnistamaan parannuksia aikaisempinakin vuosina. Mutta merkittävillä parannuksilla on vielä hyvinkin tilaa nykyvalvonta Ja kannattaa pohtia myöskin sitä, voiko tämä kehikko tuottaa toivottuja tuloksia kaikille sidosryhmille, eli voimmeko saada myönteisen valvonta tarkastuslausuman ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia. Lausunnossa 6.2010 tuomioistuin totesi, että milloin ei voida saada sääntöjen noudattamisen korkeata tasoa tällaisella skeemasäännöllä on useampia mahdollisuuksia, kuten sääntöjen yksinkertaistaminen, ohjelmien uudelleen suunnittelu, valvonnan tiivistäminen tai korkeamman sään, säännöstä poikkeamisen tason hyväksyminen tai jos välttämätöntä toiminnan lopettaminen. 2014-2020 monivuotisen rahoituskehyksen keskustelujen puitteissa meillä on mahdollisuus lainsäädäntöaloitteisiin ja komission ehdotus 2014-2040 kohesiomenoihin avaa mahdollisuuden kytkeä maksatukset tuloksiin. Jäsenvaltiolla on mahdollisuus, mutta ei että yhdistää rahoitu, rahoitus näihin operationaalisiin ohjelmiin ja kytkeä se tiettyjen täytteiden saavuttamiseen yhteisiin toimintaohjelmiin. Mutta kuten tuomioistuin totesi 07.2011 lausunnossaan, tämä alue toimii ainoastaan silloin, kun se korvaa tai täydentää perinteistä Äh, syötetä ja panospohjaista hallintoa. Ja tutkimusohjelmien puitteissa komissiolla tarjosi mahdollisuutta käyttää yksinkertaisempaa kustannusrakennetta osalle tutkimusohjelmia vähentääkseen hallinnollista taakkaa ja monimutkaisuutta. Ja Horisontti 2020 puiteohjelmaan seuraavan ohjelman on mahdollisuus myöskin harrastaa tuota, tuotospohjaista rahoitusta maksamalla könttäsummia kokonaiselle projektialueelle tietyllä alueella. Onko tämä houkutteleva tarjous sellainen, että se, siitä hyötyvät ottavat sen käyttöön? Me emme voi olla varmoja, jos me vertailemme, mitä on tapahtunut puitteohjelma seitsemän puitteissa. Nämä esimerkit viittaavat siihen, että on jotakin yrityksiä komission puolesta ää, siirtyä eteenpäin nykypanospohjaisesta järjestelmästä, mutta meillä on vielä kysymys riskerävätkö jäsenvaltiot ja siirtyvätkö ne tutusta äh, kustannuspohjaisesta korvausjärjestelmästä, laskupohjaisesta järjestelmästä, jos uudet mallit ovat vapaaehtoisia ja virheiden kustannukset ovat aika alhaiset. Kunnianarvoiset jäsenet on parlamentin ja neuvoston päätettävissä, mitä sääntöjä käytetään EU-budjetin suhteen menojen suhteen tällä vuosikymmenellä, mutta tuomioistuimen velvollisuus on huomauttaa, minkälaisessa kontekstissa nuo päätökset tehdään, ja tulemme tarjoamaan teille arvioitamme siitä, missä määrin EUn varainkäyttö tapahtuu niiden sääntöjen mukaisesti, joita te olette asettaneet. Kiitos, että ystävästi kiinnititte huomiota puheenvuorooni. Uh, no Paljon kiitoksia. Tilintarkastustuomioistuimen edustaja Otpu on myös paikalla. Onko teillä lisättävää? Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. <clears throat> Uh, Kiitos puheenjohtaja, arvoisat budjetinvalvontavaliokunnan jäsenet, arvoisa komission jäsen. Hienoa, että voin olla täällä ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun minua pyydettiin tämän luku 10. Puhun ihan lyhyesti. Tämä on nyt toista kertaa, kun tilintarkastustuomioistuin on ottanut tämän kysymyksen esiin. Kolme aihetta tänä vuonna. Komission kertomus Toiseksi toiminnan arviointi, itsearviointi ja tilintarkastustuomioistuin on katsonut 16 erityiskertomusta vuodelta 2011, jotta voitaisiin kertoa, mitä on opittu kaikista analyyseista koskien EUn lisäarvoa. Mitä arviointikertomukseen tulee, itse asiassa emme saaneet yhtä komission kertomusta, vaan saimme itse asiassa kaksi arviointikertomusta viime vuonna. Ensimmäinen saatiin helmikuussa ja se on se, johon viitataan luvussa 10. Saimme toisen marraskuussa ja olemme kääntyneet parlamentin puolen kirjeen muodossa. Käsittääkseni se on erityisessä kohdassa täällä valikunnassa käsittelyssä huomenna eri esityslistan kohdassa, joten en nyt lisää tällä hetkellä siitä mitään. Mitä tilintarkastustuomioistuin sitten totteesi tästä itsearviointijärjestelmästä komissiossa? Olimme sitä mieltä, että tämä valmistelu etenee ja parantumisen merkkejä, paranemisen merkkejä on, mutta ongelmia on johdonmukaisuudessa vielä tavoitteiden ja indikaattoreiden välillä. Ja siinä, miten saadaan kunnolliset kvantitatiiviset tavoitteet ja miten voidaan nähdä, onko tuloksia saatu aikaan. Mitä tilintarkastustuomioistuin sitten – päätti näistä kautta linjan harjoituksista 16 erityiskertomuksen osalta, jotka koskevat eri poliittisia aloja. Kyllä siellä jotain opittiin selkeästi. Pitää huomata, että tarvetta ei aina arvioida kunnolla, ja näin EUn varoja ei aina käytetä sillä saralla, joilla niitä kipeämmin tarvittaisiin. Toiseksi ohjelmien muotoileminen kärsii heikkouksista, joka tekee hankalaksi komission kertoa tuloksista EU-varojen käytöstä. Kolmanneksi, komissiolle on haaste osoittaa, mitä lisäarvoa eu saadaan komission varojen käytöstä. Pari suositusta lopuksi, myöskin tästä luvusta. Suosittelemme, että kun suunnitellaan ohjelmia, komission pitäisi keskittää toimensa – juuri tarpeen analysoimiseen. Komission jäsenvaltioiden on parannettava annettavan tiedon, jäsenvaltiosta annettavan tiedon oikea-aikaisuutta ja laatua. Ja kolmanneksi viimeisenä kohtana tulevalla kaudella 2014-2020 komission pitäisi selkeästi osoittaa, miten saadaan eurooppalaista lisäarvoa. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, kiitos hyvät jäsenet, että sain näin lyhyesti kommentoida lukua kymmenen kertomuksessamme. Kiitos molemmille tilintarkastustuomioistuimen jäsenille näistä alustuspuheenvuoroista. Nyt anna mielelläni puheenvuoron komission jäsenelle reagointia varten ja sitten on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Haluaisin vähän katsoa kollegoiden suuntaan, kukahan haluaa käyttää puheenvuoron. Tiedämme aikataulusta sitten vähän tarkemmin. Esittelijä totta kai. Selvä. Kiitos. Komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Teillä on mahdollisuus nyt vastata näihin esitettyihin ongelmiin. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä esittelijä, arvoisat valiokunnan jäsenet ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Haluaisin kiittää Kersti Kaljulaidea ja Henri Otpoota heidän puheenvuoroistaan tässä vaiheessa vastuuvapausmenettelyä. Olen samaa mieltä heidän kanssaan siitä, että vaikka lisätoimenpiteitä tarvitaan ja vaikka niitä toteutetaankin, ähm, radikaali muutos budjetin toteuttamisessa nykyisissä oikeuspuitteissa ei ole realistissa. Silloin kun ohjelmien suunnittelu ei ollut sopivaa, liian, ne olivat liian monimutkaisia tai liian epämääräisiä, komissio hyödytti mahdollisuutta käyttää seuraavia monivuotisia rahoitusnäkymiä tiettyjen heikkouksien poistamiseen. Tämä koskee ohjelmien rakennetta, sääntöjä, mutta myös taloudellisten toimijoiden vastuuta. Tähän asti olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, joka näkyy uudistetussa varainhoitoasetuksessa. Mutta meidän työmme ei ole päättynyt. Te tiedätte, että yksinkertaista ilmoitusmenettelyjä kyseenalaistavat kummatkin yhteislainsäädäjät. Tulee tulevaan maatalouspolitiikkaan, niin parlamentti on tehnyt siihen noin 4000 tarkistusta. Siksi olen huolissani, että meidän yhteinen tavoitteemme ohjelmien uudistamisesta, niiden tehostamisesta ja yksinkertaistamisesta on vaakalaudalla. Me tarvitsemme teidän tukeamme, jotta voisimme ylläpitää komission ehdotuksen ytimen. E, se perustuu siihen, mitä olemme oppineet tilintarkastustuomioistuimen e, tarkastuskertomuksista ja teidän vastuuvapaussuosituksistanne. Jos e, päinvastoin suunnittelu on sopivaa, mutta taloudellisten toimijoiden mm, performanssi ei ole riittävää, niin silloin komissio toimii ja korjaa virheitä silloin, kun ne tunnustetaan. Tällaisen proaktiivisen lähestymistavan Ähm, tulokset ovat selkeitä ja kerron tästä vielä lisää. Komissio on vastuussa koko budjetin toteuttamisesta, mutta silloin muiden taloudellisten toimijoiden ei pitäisi levätä laakereillaan. Niiden tulisi ottaa vastuunsa ja velvoitteensa vakavasti, kuten sopimuksen 317 artiklassa sanotaan. Useissa tapauksissa ähm, kansalliset hallinto- ja tarkastusviranomaiset eivät valvoneet riittävällä tavalla ja antoivat komission tulla korvausvaatimuksia perusteettomista menoista. Tällainen tilanne yhteishallinnon puitteissa ei ole hyväksyttävää, koska me puhumme kuitenkin 80 prosentista eu budjettia. Kuten tilintarkastustuomioistuin olen sitä mieltä, että kelpoisuusvaatimusten yksinkertaistaminen saattaa huomattavasti vähentää virhetasoa. Kuitenkin, kuten sanoin, tämä menettely on hyvin hidas, mitä tulee näihin uusiin sääntöihin. Nyt, kun yksinkertaist- silloin kun yksinkertaistaminen on toteutettu, niin jäsenvaltiot eivät hyödynnä sitä. 13 ylintä tarkastuselintä tekivät rinnakkaisen tilintarkastuksen ja tämä osoittaa, että kansallisilla viranomaisilla ei ole kovinkaan suurta kiinnostusta hyödyntää tätä yksinkertaistamista. Näin ne vievät edunsaajilta niiden mahdolliset edut, jotka liittyvät rahoitustuen helpompaan saantiin ja virheiden vähenemiseen. Ja kuten tiedätte, kelpoisuussäännöt kohesiossa määritellään pääasiassa kansallisella tasolla. Vuonna 2011 86 prosenttia sosiaalirahaston virhetasosta perustui kansalliseen kelpoisuussääntöihin. Ja vaikka komissio on useasti niin vaatinut, niin ei näytä siltä, että jäsenvaltiot haluavat tehdä mitään merkittäviä yksinkert- tai merkittävää yksinkertaistamista. Vaikka olenkin sitä mieltä, että sääntöjen liian se, että sääntöjä muutetaan liian usein, ei ole välttämättä hyvä asia, niin ra- uudet rahoitusnäkyvät antavat unionille mahdollisuuden tehdä tämä seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi eteenpäin, ja komissio pyytää teiltä tukea tässä asiassa. Yhteishallinnon puitteissa kelpoisuussääntöjen suunnittelu jäsenvaltioissa on todella merkittävää, jotta virhetasoa voidaan alentaa. Ja siksi haluaisin tässä korostaa, että kun mahdollista kansallisten viranomaisten mukaanotto kuulemismenettelyyn tilintarkastustuomioistuimen kanssa on todella tärkeää eri syistä. Ensinnäkin se antaa tällaisille toimijoille mahdollisuuden antaa selityksiä, joita tilintarkastajat tarvitsevat tilanteen arvioimiseksi. Lisäksi kansallisten viranomaisten täytyy silloin tarkkaan tutkia tilintarkastuksen tulokset ja selittää virheiden syyt. Tämä on siis kaksisuuntainen prosessi, joka voi ainoastaan parantaa tilannetta myös paikan päällä. Tämä koskee kaikkia yhteishallinnon alaisia ohjelmia, mukaan lukien maatalous ja maaseudun kehitys. Nyt haluaisin lyhyesti äh, kommentoida pääaiheita ja kysymyksiä, jotka tämä äh, valiokunta on nostanut esiin edellisissä kuulemisissa ja keskusteluissa vastuuvapaudesta. Ensinnäkin olemassa olevan valvontaa ja hallinnointijärjestelmän mm, korjaava kapasiteetti. Viime marraskuussa kerroin teille, että meidän valvontajärjestelmänne sai palautuksena ja korjauksina 1,84 miljardia euroa vuonna 2011. Tämä on suuri summa, 1,4 prosenttia kaikista maksuista jotka tehtiin vuonna 2011. Vaikka nämä summat liittyvätkin maksuihin, jotka tehtiin jo edellisinä vuosina, EUn vuoden 2011 budjetin suojelimisen näkökulmasta kannattaa, kannattaa katsoa laajemmalti. Nämä korjaukset ja palautukset kirjataan EUn vuosittaisiin tileihin, joka sai nyt viidettä kertaa peräjälkeen puhtaat paperit tilintarkastustuomioistuimelta. Kuitenkin tässä ei ole mukana jäsenvaltioiden tekemiä ähm, korjauksia ja palautuksia, koska ne eivät tähän mennessä olleet luotettavia ja vaaran oli, että ne lasketaan kahteen kertaan. Seuraavalla kerralla tilinpitäjä tulee varmistamaan, että noiden tietojen laatua ja luotettavuutta voidaan vahvistaa niin, että hän voi raportoida niistä samanaikaisesti tilien kanssa. Lisäksi raportointi ennaltaehkäisevistä ja korjaavista toimenpiteistä liitteessä kuusi äh, niistä tehdään käyttäjäystävällisempiä vuonna 2012. Toiseksi haluaisin kertoa äm, politiikan aloista yhteishallinnon alalla. Mitä tulee maaseudun kehittämiseen, komission luonut toimintasuunnitelman, jolla huomioidaan tilintarkastustuomioistuimen kommentit, löydetään suurimmat heikkoudet ja ryhdytään toimiin. Ensinnäkin komissio on ilmoittanut jo kaikille jäsenvaltioiden viranomaisille eri yhteyksillä virheiden syistä ja mahdollisista korjaavista toimista. Euroopan maaseudun kehittämisen verkostoa käytetään tiedon lisäämiseksi tästä asiasta. Koulutus ja lisät koulutusta ja lisätietoa on annettu edunsaajille ja hallinnoille ja DG Agri on muokannut tilintarkastussuunnitelmansa ja keskittynyt päävirheasteisiin, jotka tunnustettiin vuonna 2011 ja keskittyy niihin jäsenvaltioihin ja alueisiin, joissa on eniten mm, riskiä. Ja lisäksi DG Agrin eh, henkilöstöä vahvistetaan. Eh, mitä tulee yksinkertaistettuihin maksumenettelyihin, on ryhdytty jo tois- lisätoimenpiteisiin. Esimerkiksi eh, annetaan velvoite antaa kertoa mahdollisista maaseudun kehittämisohjelmista ennakkoon komissiolle, jotta ne eivät aiheuta liian suurta virheriskiä. Mitä tulee kohesiopolitiikkaan, tilanne on parantunut viime vuonna ja oletan, että lisäparannuksia tapahtuu heti, kun uusi varainhoistoasetus vaikuttaa budjetin täytäntöönpanoon. Tämänhetkisellä ohjelmakaudella komissio valvoo tarkkaan kansallisten viranomaisten toimia ja vaatii korjauksia aina silloin, kun se on perusteltua. Jäsenvaltioiden täytyy nyt raportoida toimistaan puutteiden tunnistamisessa ja heikkouksien korjaamisessa. Jos edistystä ei tapahdu, niin sitten ryhdytään ennaltaehkäiseviin toimiin, kuten ähm, ennalta Tarkoituksena ei ole hidastaa maksuja, vaan painostaa kansallisia viranomaisia niin, että äh, varmistetaan, että ne äh, noudattavat hyvän varainhoidon periaatteita. Lisäksi DG Region ja työllisyyspääosaston tarkastussuunnitelmia sopeutetaan niin, että ne keskittyvät erityisen riskialttiisiin ohjelmiin ja toimijoihin. Ja riskiin perustuvia temaattisia tilintarkastuksia tehdään esimerkiksi sosiaalirahaston puitteissa kansallisten viranomaisten tukemiseksi e, ja jotta kansallisia sääntöjä e, ymmärretään ja toteutetaan, DG Regio on perustanut erityisen e, pätevyyskeskuksen hallinnollisen pätevyyden parantamiseksi. Seuraavalla ohjelmakaudella hallintolausumien käyttöönotto kaikista menoista, jotka liittyvät yhteiseen hallinnon, antavat selkeämmän kuvan jäsenvaltioiden tilanteesta. Mm. Kun nyt tämä uusi varmistusprosessi on otettu käyttöön, voin vakuuttaa, että komissio siirtyy seuraavaan vaiheeseen ja vaatii, että poliittisesti hyväksytään tämä uusi menettely jäsenvaltioiden jäsenvaltioiden viranomaisten taholta. Sitten mennään tutkimukseen. Tämä on ala, jossa tämä valiokunta, josta tämä valiokunta oli erityisen huolissaan, ähm, kun virhetason noussut. Virhetason nousu saattaa vaatia lisää tarkastuksia mm, ja raportointivelvoitteita, mutta liiallinen valvonta saattaisi lisätä hallinnollista taakkaa ja vaarantaa äh, tutkimus- ja innovaatiohankkeiden kiinnostavuutta Euroopassa. Siksi meidän on löydettävä hyvä tasapaino luottamuksen ja valvonnan välillä, kuten tämäkin parlamentti vaatii Merkisin mietinnössä innovaatiounionista, joka hyväksyttiin toukokuussa 2011. Tässä yhteydessä komissio nyt uudistaa valvontaympäristöä, keskittyy paremmin riskialtteisiin transaktioihin ja petoksen mahdollisuuksiin ja antaa lisää tukea edunsaajille. ja äh, annamme osallistujille uusia äh, tarkastuslistoja ja neuvoja äh, niiden toimissa. Palautetta annetaan nyt suoraan riippumattomille tilintarkastajille, jotka eivät, jos ne eivät anna riittävää laadukkaita sertifikaatteja. Tilintarkastajat kutsutaan erityiskokouksiin, mikäli heikkouksiin ei puututa riittävällä tavalla. Komissio suututtaa sitä edunsaaja päättää heidän sopimuksensa. Tulevaisuuden kannalta on komission ehdotukseen otettu tärkeitä suosituksia, jotka liittyvät yksinkertaistamiseen ja parempaan varainkääntöön. Horizon 2020 yrittää yksinkertaistaa menettelyjä ja saavuttaa paremmat tavoitteet. Siksi on tärkeää, että parlamentti tukee komission ehdotusta koska me kummatkin haluamme parempaa varainhoitoa. Minun täytyy tässä muistuttaa, että kun parlamentin ehdotukset saattavat vaarantaa näitä meidän ehdotuksiamme, mitkä liittyvät tutkimukseen ja innovaatioon. Nyt menen budjettitukeen ulkosuhdeavussa. Uuden budjettitukimenettelyn kautta komissio yrittää jatkuvasti saada aikaan parannuksia äh, tällä tämän äh, budjettuen valvonnassa. Ja vuoden 2013 äh, tilanne aiotaan parantaa entisestään perustuen tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin. Tähän liittyy esimerkiksi riskinhallintapuitteisto, budjettitukiohjausryhmä, joka vahvistaa ohjausta korkeamman hallinnon tasolla ja kriteerien parempi arviointi. Ja lisäksi EUn ohjelmien arviointi niiden tehokkuuden pohjalta on eräs toinen asia, johon me nyt keskitymme. EUn kansalaiset odottavat todellista etua EU ja lisäarvoa toimiltamme. Siksi vahvistamme järjestelmäämme, jotta voisimme säännöllisesti huomioida tämän osan budjetin täytäntöönpanoa. Viimeisimmässä arviointikertomuksessamme Ähm, komission erilaisiin arviointitoimia on tarkasteltu tarkemmin. Ja komissio on sitä mieltä, että meidän täytyy sopia yhdessä vastuuvapaudesta vastaavan viranomaisen kanssa siitä, miten tämä raportti luodaan ja millaista sisältöä siinä on. Äh, minäkin olen sitä mieltä, että meidän tulisi ennemminkin keskittyä tuloksiin ja siihen, miten ohjelmamme tuottavat lisäarvoa kustannustehokkaana tavalla. Tiedän, että tämä on muutosta entiseen, mutta samalla se edistää yksinkertaistamista, josta puhuin aikaisemmin. Tämä tulevaisuuden suuntautuva lähestymistapa, se menestys perustuu, riippuu siitä, miten yhteislain säätäjät sen mahdollistavat ja miten taloudelliset toimijat voivat tehdä siitä totta. Hyvät jäsenet, haluaisin päättää lyhyen puheenvuoroni siihen, että komissio on jo oppinut tästä vastuuvapausmenettelystä ja tulee yhdessä muiden taloudellisten toimijoiden kanssa toimimaan, jotta voimme saavuttaa ne tulokset, joita te vastuuvapausviranomaisena meiltä odotatte. Voin var- vakuuttaa teille, että komissio on avoin teidän aloitteillenne, jotka edistäisivät EUn varanhoitoja ja tiettyihin toimiin on jo ryhdytty perustuen tilintarkastustuomioistuimen kommentteihin sen vuosikertomuksessa mutta merkittävää parannusta budjettihallinnossa ja valvonnassa ei komissio yksin voi saada aikaan. Kyse on ryhmätyöstä, jossa yhteislainsäädäntäjät, budjetti ja mm, vastuuvapausviranomaiset, tilintarkastajat ja taloudelliset toimijat ovat mukana ja kaikilla on oma tehtävänsä. Kiitoksia mielenkiinnostanne. Kiitos nyt. Valiokunnan puheenjohtaja on tullut paikalle. Hän siirtyi puheenjohtajan paikalle, mutta ensin esittelijä Jens Geier. Kiitos, herra puheenjohtaja. Kiitos, Bart. Komission jäsen, kiitos vastauksista kysymyksiin. Vastaukset olivat kattavia. Kiitos myös puheenvuorostanne täällä. Se rakentuu tämän viestinnän varaan, jota meillä on ja jonka varaan vastuuvapaus mietintö lopulta rakentuu. Minulla ei ole oikeastaan kysymyksiä enää, koska oikeastaan olen saanut jo vastaukset, mutta haluaisin erityisesti viitata vielä muutamaan seikkaan. Ehkä haluatte vielä kommentoida niitä. Eikö siellä ainoastaan vapuu, vastuun vapaudesta, vaan tässä on myöskin osittain tulopuolesta kyse. Tuli kysymyksistä tähän mennessä vastuuvapausmietinnöissä ei ole kovasti kiinnitetty niin paljon huomiota, koska tilintarkastustuomioistuin – katsoo, onko tulopuoli siellä esitetty oikein. Olen sitä mieltä ja toivon, että voisin saada valiokunnan tue tälle ajatukselle, että myöskin sisällöllisesti katsottaisiin tuolta tulopuolta ja katsottaisiin sisällöllisesti, miten voidaan rajata sitä, kun puhutaan unionin taloudellisten etujen – suojelemisesta. Eli miten nämä asiat voitaisiin hoitaa esittää? Monivuotiset rahoituskehykset vuodesta 2014 hyvin kiistanalainen kysymys edelleen ja siksi on vieläkin tärkeämpää, että huolehdimme siitä, miten tulopuoli Euroopan unioni kehittyy niillä saroilla, joilla olemme vastuussa. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei vuosittaisessa kertomuksessa – kommentoi tätä, se kuitenkin huolehtii tästä kysymyksestä ja me olemme saaneet huomiomme kiinnitettyä tilintarkastustuomioistuimen puolelta tiettyihin parannusmahdollisuuksiin juuri tullien keräämisen yhteydessä. Tästä aiheesta on erityiskertomus. Me olemme matkustaneet ja Antwerpenissä ja Rotterdamissa tutustuneet siihen, miten tämä asia hoituu tämän vuoden aikana. Jatkamme tuota työtä valtuuskuntamatkien kanssa, mutta jäsenvaltioiden suunnitelmat, kun puhutaan säännöistä, jotka koskevat tulleista kannettavien tulojen hoitamista, niin tämä asia jää kokonaan vähän, vähälle huomiolle. Pitää katsoa sitä, miten pitkään tätä, asioita, tätä asiaa voidaan näin hoitaa, kun jäsenvaltiot ovat suunnitelleet, että uusi tulliasitus ei tule voimaan ennen vuotta 2020. Tämä on tilanne, joka ei voi olla meille tyydyttävä. Sama koskee arvonlisäveroa. Eli ensimmäinen pyyntö minun puoleltani oikeastaan oli siis se, että voisitteko kertoa omalta kannaltanne, miten tämä mielestänne kehittyy, siis tulopuoli arvonlisäveroista ja tullien osalta. Eli miten arvioitte nyt kehitystä, joka on tässä luvassa? Tämä on vastuuvapauskysymyksessä myönnettäköön kysymys, joka ei ole ihan keskeinen, mutta tämä liittyy oman työmme tekemiseen ja miten arvioidaan komission työtä tässä yhteydessä – ja sen on tärkeää myös, kun ajatella jäsenvaltioiden tekemää työtä tässä yhteydessä. Toinen kysymys liittyy vastuuvapauskysymyksiin ja teidän vastuualueeseenne komission jäsenenä. Tämä on ehkä vähän filosofisempi kysymys, mutta kuitenkin kysymys, joka on tärkeä, kun ajatellaan, miten valiokunta tekee työtä, minkä varaan valiokunta perustaa analyysinsä, niin tämä on kuitenkin aika tärkeä kysymys. miten sanoisin tämän nyt, asiakirjat, joiden varaan vastuuvapaus työmme rakentuu, on sellainen, että meillä on tilintarkastustuomioistuimen kertomus ja erityiskertomus, ja tutustumme totta kai myös komission asiakirjoihin, ja tässä yhteydessä tulkinnassa ei ole ongelmia ainoastaan virhetasojen kanssa Euroopan parlamentilla. Meillä on myös ongelmia, kun tulkitaan näiden virheiden merkitystä. Eli tilintarkastustuomioistuin arvioi virheet sataprosenttisina virheinä. Ja sitten meillä on komission asiakirjat, jossa ehkä katsotaan enemmän sitä, minkälainen merkitys sillä on pidolle, kun ajatellaan niitä summia, rahasummia, jotka ovat tässä kyseessä. Jos ajatellaan työtä, jota teemme ja joka kiinnostaa kovasti Euroopan kansalaisia, koska kansalaiset toivovat, että näin huolehditaan hyvin EUn varoista. Meidän on vastattava seuraavaiseen kysymykseen. Miten paljon rahaa on tavallaan uhattuna vuosittaisessa komission budjetissa – Euroopan parlamentin keskusteluissa melko mielivaltaisesti tulkitaan näitä kysymyksiä. Otetaan virhemarginaalit ehkä, jotka syntyvät pistokokeiden otosten osalta ja sitten käytetään tätä koko budjetin osalta. Tämä ei ole tietenkään vakavasti otettavaa työtä, mutta jos katsotaan sitä, mikä on varsinainen vahinko tässä taloudellisesti, niin oikeastaan tilintarkastustuomioistuimenkaan kannat, jotka ovat hyvin tiukkoja tavallaan, eivät meitä pitkälle auta. Meillä on tietenkin sopimusten luoma DAS-menetelmä, tarkastuslausuma ja siinä prosenttiosuus, mutta varsinaisena ongelmana näen tässä sen, että jos seuraavassa – Kertomuksessaan tilintarkastustuomioistuin haluaa muuttaa selvitystään hyvin syin, jos ajatellaan, miten voidaan verrata aikaisempaa järjestelmää uuteen järjestelmään, niin silloin syntyy sellainen tilanne, että virheen riski tavallaan kasvaa, kun todetaan virheitä. Eli virheiden määrä kasvaa oikeastaan keinotekoisesti. Hyvät kollegat, mielelläni käyn tulevan vuoden keskustelua asiantuntijoiden kesken. Me pyrimme todella tulkitsemaan näitä lukuja tarkkaan. Ja tämän valiokunnan ulkopuolella sitten jo ryhmässä joutuu antamaan vähän tukea siihen, miten näitä lukuja on tulkittava. Mutta koskaan sitten kyse merkittävästä virheestä, olennaisesta virhetasosta, sitä pitää tulkita. Eli voi olla niin, että syntyy uudistuksia, kun virheiden taso on ollut hyväksyttävä ja sitten se muuttuu jälleen. No sitten voidaan ajatella, että me pääse tämän työn kautta lähemmäs poliittista tavoitettamme. Tietenkin voimme katsoa kauemmas tulevaisuuteen, kun ajatellaan, miten das järjestelmän kautta voidaan onnistua – No sitten voidaan sanoa, että niin kauan kun tilintarkastustuomioistuin ei anna luotettavaa tarkastuslaisemaa ja me emme anna myönnä vastuuvapautta, niin syntyvän poliittinen kaos. Miten tästä päästään siis eteenpäin? Joillain aloilla tämä toimii ihan hyvin. Työllisyyspääosastolla esimerkiksi on tällaisia kolmikantaneuvotteluita – komissio, kansalliset viranomaiset, jotka ovat täytäntöpanosta vastuussa ja tilintarkastustuomioistuin ovat mukana yhdessä keskustelemassa siitä, miten verhetasoa voidaan pienentää. Ja työ, työllisyyden osalta olemme lähellä tuota 2,2 prosenttia. Ja silloin voitaisiin olla tyytyväisiä, mutta mitä ajatuksia nyt on komissiossa, miten tässä voidaan edetä. Budjetinvalvontavaliokuntana me olemme hankalassa tilanteessa, kun meillä on kaksi menetelmää tässä käytössä tilintarkastustuomioistuimen ja komission osalta. Ja me emme haluaisi olla tässä tuomareina sanoa, että te olette oikeassa tai te olette oikeassa, vaan oikeastaan pitäisi poliittisista syistä päästä EUn etujen mukaisesti siihen, että löytyy tietty poliittinen ratkaisu. Tässä yhteydessä minua kiinnostaisi ainakin, että ongelmat voidaan luotettavalla tapaa esittää, mutta ehkä voitaisiin myöskin sanoa, minkälaisia ajatuksia tämä herättää komissiossa. Ehkä yksi seikka voisi hiukan auttaa meitä nyt tästä kiperästä tilanteesta, jos todella saamme kokonaiskatsauksen siitä, miten paljon komissio saa rahoja palautettua, kun virheitä on tapahtunut. Professori Bonici tilintarkastustuomioistuimessa on selkeästi osoittanut, miten voidaan virhetasoa vähentää. Joko valvontaa lisätään, ja toinen on se, että virheet oikaistaan ja peritään takaisin väärin maksetut varat. Tämä on mielenkiintoinen lähestymistapa tilintarkastustuomioistuimella on oma kantansa. Tämä on varmasti kyllä pohja, jolta voitaisiin keskustella. Totta kai meidän pitää voida suhteuttaa sitten takaisin perityt varat tietylle tietyn vuoden budjetille, kun on kyse monivuotisista ohjelmista, koska ne voidaan käyttää, mutta jonkinlaisia indikaattoreita nämä kuitenkin olisivat. Tällä hetkellä komission dokumentointi ei ole oikein sellaista, että voisimme saada asiakirjan, josta nähdään, miten paljon vuonna X on kaiken kaikkiaan saatu perittyä maksettuja varoja takaisin ja mihin budjettivuoteen ne liittyvät. Tämä olisi varmasti lähestymistapa, joka voisi auttaa meitä, koska kolme seikkaa. Me emme voi hyväksyä tiettyjä virhetasoja, koska haittaa on siitä, että maksetaan tukia väärin. Ja sitten vuonna X on tietty virhetaso, joka sitten on yhteydessä takaisin maksettuihin varoihin. Ja näin ehkä voidaan ajatella, että virheiden määrä mm, vähentyy varankäytön osalta kokonaisuudessaan. Ja sitten lopulta, miten paljon komissio voi toimia tietyn ohjelmointikauden osalta. Jos meillä olisi tällainen asiakirja, en nyt ehdota, miten sellainen voitaisiin saada, mutta jos olisi asiakirja, jossa sanottaisiin, että no hyvä vuonna 2000-2006 tällä tukikaudella, joka on pian loppumassa, niin meillä yksittäisten vuosien aikana oli tuomioistuimen esittämiä virhetasoja – ja tämä suhteutetaan siihen, miten on peritty väärin maksettuja varoja takaisin. Voitaisiin ulospäin sanoa, että no tällaisia virheitä oli, mutta ne korjattiin oikaisten. Ja tämä poliittisessa keskustelussa olisi kyllä suureksi avuksi, jos tällaisen tilanteeseen päästäisiin. Mukava huomata, että niissä kohdin kun nähtiin virheiden määrän lisääntymistä, kun tilintarkastustuomioistuin on todennut, että virheiden määrä on kasvanut, niin on hyvä, että komissio on lähtenyt parannusehdotuksiin toimiin todella. Minun ajatuksena on se, että vaadimme toimintaohjelmia vastuuvapausmenettelyn yhteydessä mielelläni. Haluaisin nähdä toukokuuhun mennessä, mihin toimiin komissio ryhtyy näillä kolmella – alalla, jolla vipu on myöskin suurin, kun ajatellaan virheiden määrää. Eli miten voitaisiin esimerkiksi aluepolitiikassa valitettavasti silloin on, sillä alalla on harmittavan paljon virheitä. Eli mitä teette? Juuri aluepolitiikassa on kyse parista seikasta, jostain kuulut mitään. Ehkä voitte palata näihin asioihin konkreettisimmin. Yksi asia on, ja tässä voin varmasti puhua koko valiokunnan nimissä, me emme ole tyytyväisiä siihen tapaan, jolla pyritään nyt eurooppalaiseen lisäarvoon. Ei se käy, että jäsenvaltio toteuttaa rakenteellisesti tärkeän hankkeen, sitten sanoo, että Tämähän olisi voinut saada eurooppalaista tukea sitten jälkikäteen anoo tukea. Missä tässä on lisäarvo, kun kaikki toteutetaan jälkikäteen, eikä julkisten hankintojen osalta esimerkiksi voida enää mitä korjata jälkikäteen. Eli todella virheitä syntyy, kun tavallaan jälkikäteen hyväksytään tietyt hankkeet. Jos näitä ei enää hyväksytä, niin voimme todella puuttua jäsenvaltioiden toimintaan silloin, kun se todella sattuu ja se on minulle erityisen mukavaa. Eli aluepääosastolta tiedän, että tällaisia jälkikäteen tuettavia hankkeita haluttaisiin käsitellä vähän tiukemmin. Jos me voisimme parlamenttina tukea, niin se olisi varmaksi eduksi. Toivon, että saamme sen aikaiseksi, kun kohesiorahastoja muutetaan, että tämä hanke toteutuisi, mutta olisi hienoa, jos saataisiin tätä eteenpäin vietyä vastuuvapausmenettelyssä. Toinen asia tuo nettokorjaukset. Tässä edeltäjäni esittelijänä Christopher Fjellner otti asian esiin. Jäsenvaltiot voivat siirtää EUn varoja hankkeesta toiseen. Ja se on mielestäni ihan oikein Christopher Fjellner olisi halunnut kokonaan luopua tästä hankkeesta. Tämä on mielestäni kannustin jäsenvaltioille huolehtia valvonnasta, hallinnointijärjestelmästä, parantaa niitä. Mutta jos ongelmia, virheitä ei ole, minulle henkilökohtaisesti olisi tärkeää nähdä tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa, miten pelottavan paljon virheitä todetaan jo – jäsenvaltion tasolla, mutta jos ei tehdä mitään virheiden toteamiseksi, niin minä haluaisin, että EU saa nämä varat takaisin netto-oikaisujärjestelmän kautta. Eli jos jäsenvaltiot eivät ole hoitaneet tehtävänsä virheiden osalta, perittäisiin rahat takaisin, ja tämä olisi ihan EUn veronmaksajien etujen mukaista. En halua nyt viedä jäsenten mahdollisuutta – esittää kysymyksiä. Demisin kanssa voin ehkä puhua muista kysymyksistä, joten puheenvuoron niin tähän. Kiitos. Ja, vielen Dank dem Berichterstatter. Ich darf... Niin, kiitän esittelijää. Minäkin haluan toivottaa kaikki tervetulleeksi. Te juuri siteerasitte Albert Camusta. Jos nyt katson Euroopan säätilannetta, niin kyllä tämä muistuttaa enemmän Franz Kafkaa, mutta Camus sanoi, että äh, kaikki kohtalot äh, voidaan voittaa ähm, tässä ähm, Syfoksen myytissä. Minulla on nyt tässä laaja äh, puhujalista. Seuraavaksi kollega Piperi ja sitten kollega Mulder. Kollega Piper. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Hyvä kollega Gajer, tämähän on nyt kyllä haaste teidän puheenvuoronne jälkeen löytää tältä kohtia, joista voitaisiin esittää kysymyksiä, mutta minä nyt yritän kovasti eh, vielä eh, käsitellä joitakin kohtia, jotka tänään mainittiin. Ensinnäkin mielestäni mielenkiintoista, että tilintarkastustuomioistuin sanoi, että huolimatta valvonnan tarkastuksesta meillä silti vielä on hyvin korkea virheaste. Silloin minä kysyn, kysyn itseltäni, mitä tässä, mikä tässä tarkastusmenettelyssä ei toimi ja eikö komissio ole jotenkin vähän liian helppo sanoa, että vastuu on jäsenvaltioilla, niillähän on kaikki tarpeelliset tiedot. Ei, komissio. Lopullinen vastuu sopimusten vartijana on komissiolla ja minä olen todellakin sitä mieltä, että meidän täytyisi tarkemmin pohtia, miten komissiona saamme enem, saa enemmän vaikutusvaltaa ja enemmän vastuuta liittyen näihin tarkastusmenettelyihin, sillä näinhän ei näytä olevan ainakin, jos on tilintarkastustuomioistuimen lausumiin uskominen. Tämä oli ensimmäinen kysymys. Ja sitten toinen kysymys. Tämä liittyy siihen, mitä kollega Geyer sanoi sillä todellakin tämä harmittaa poliitikkoja, jotka ovat ehkä viisi vuotta parlamentissa, jos he ovat onnekkaita, niin mahdollisesti kymmenen vuotta. Mitä harmittaa huomattavasti se, kun mitä tulee mm, tarkastusmenettelyyn, maakiintiöihin, mm, virheisiin ja niin poispäin, eh, kun ei voida verrata edellisiin vuosiin. Emmehän me pysty valvomaan, jos eh, jatkuvasti eh, sumutetaan. Emme pysty oikein selvittämään, mikä tässä on taustalla. Jos me haluamme saada aikaan luottamusta komission ja parlamentin välillä, niin silloin meidän täytyy saada aikaan eri ajanjaksojen vertailtavuutta. Eli että katsotaan aina tietyn ajanjakson jälkeen, mitä tällä alalla on tapahtunut, mikä on parantunut, mikä on huonontunut. Näin kollega Gajerkin tilannetta kuvasi ja minä todella haluaisin tukea häntä tässä, että saisimme aikaan pikaisesti yhtenäisen menetelmän. Ja tähän liittyen minulla on kysymyskin. Teidän näkökulmastanne, kun vertaatte pääosastoja keskenänne, niin missä on parhaita käytänteitä? Mitä te suosittaisitte? valvontaa mekanismeissa, raportoinnissa. Missä toimitaan parhaiten? Mitkä pääosastot voivat oppia toisilta pääosastoilta jotain? Ja sitten kysymys, koska olette vastuussa myös Olafista – Me kuulimme haastattelun Olafin pääjohtajan Kesslerin äh, kanssa, että rikolliset valitsevat äh, ne jäsenvaltiot, joissa on heikkoa kansallista lainsäädäntöä, sellaista lainsäädäntöä, joka on äh, heikkoa petosten suhteen. Tsekki, Unkari, Romania ja Bulgaria, hän esimerkiksi mainitsi nämä maat Tiedättekö asian olevan niin kuin pääjohtaja mainitsi? Ja jos niin on, niin mitä teette asian korjaamiseksi? Ja sitten vielä kysymys liittyen Olafiin ja herra Dallin. Te komissiona saitte taustamateriaalia josta nostettiin esiin argumentteja komission jäsenen erottamiseksi. Tässä me parlamentina jäimme täysin ulkopuolelle ja kyllä nousee esiin kysymys, ei edes koko parlamentti eikä välttämättä koko valiokuntakaan, mutta ettekö usko, että täällä parlamentissa olisi luottamuksen arvoisia henkilöitä, jotka voisivat saada näitä tietoja Muuten meidän täytyy vain hyväksyä tiettyjä kysymyksiä ja kyllä me mielellämme saisimme enemmän varmuutta siitä, että se, mitä komission jäsenelle tapahtui, oli todella perusteltua. Ja viimeinen kysymys liittyy asiakirjoihin, joita olemme teiltä pyytäneet liittyen tupakkasopimukseen. Te vastasitte meille, että meidän pitäisi hiukan tarkentaa tuota kysymystä. Sen me teimmekin. Sitten saimme kuitenkin vain 24 asiakirjaa ja 16 mm, muistiota. Miksi pyydätte meiltä äh, lisätietoja tai mm, tarkennuksia, jos annatte meille kuitenkin vain näin vähän asiakirjoja ja sanotte, että siinä kaikki asiakirjat? Onko kuitenkin ehkä niin, että on vielä asiakirjoja, joista me emme tiedä mitään? Äh, mielelläni kuulisin vastauksenne. Sydämeiset kiitokset. Kiitoksia edustaja Piper. Seuraavaksi edustaja Mulder. Kiitos puheenjohtaja. Keskustelu on kiinnostava. Ja olen jo lukenut komission jäsenen kommentit keskustelun jälkeen. Olen saanut nämä etukäteen. Nämä loppukommentit, kiitos. Mutta muutama kysymys ja kommentti. Ensinnäkin väistämättä, kun vastuvapaudesta huhti toukokuussa päätetään, suuri se kysyy, miten me voimme myöntää vastuvapauden kun 18 vuoden jälkeenkään komissio ei onnistunut vakuuttamaan tilintarkastustuomioistunta antamaan myönteistä ää, tarkastuslausuntoa, eikä olisi nyt oikea aika olla myöntämättä tilivastuvapautta, niin kuin 14 vuotta sitten tapahtui ää, katastrofaalisiin tuloksiin, kun komissio erosi. Tämä on asia, jota ei helpolla käytä. Mutta meidän täytyy vielä arvioida komission ponnistukset. Jos vastuuvapaus päätöslauselmia, jota parlamentti on hyväksynyt, lukee, niistä löytää punaisen langan vuodesta 2003 lähtien. Eli parlamentti näki ongelmien olevan jäsenvaltioissa, jotka käsittelevät 80 prosenttia rahasta – ja jäsenvaltiot eivät ole valmiita riittävään yhteistyöhön komission kanssa tulosten parantamiseksi. Minusta esittelijän kommentit tässä suhteessa ovat äärimmäisen kiinnostavia. Ja näin ensi näkymältä minä kannustan niitä nämä korjaukset. Ovat hyvä ehdotus. Mutta minä en nyt erityisesti mennä tähän. Parlamentti on identifioinut poliittisen vastuukysymyksen niin, että se pitäisi löytyä jäsenvaltioista ja tilivuoden lopussa pitää arvioida, kuka on vastuussa ja jos vastuullinen henkilö arvioi, että hänen mielestään tilit on täysin hy- hyvin käytetty ja rahat on hyvin käytetty, jos poliittisesti vastuullinen henkilö esittää tämän lausuman, joka ei ole totta, niin se ei ole hyvä tämän poliittiselle terveydelle. Siksi parlamentti on tämän kannan ottanut. 2006 toimielimien välisessä sopimuksessa neuvoston kanssa sovittiin, että tarvittaisiin vuotuisia yhteenvetoja. Ja niin, Voittaiset lausumat meni jäsenvaltioiden lausumien suuntaan. Me haluamme tietää jäsenvaltiolta, miten varoja on käytetty. Tosimuksen merkittävässä tulkinnassa komissio ja neuvosto päättivät, että näitä vuotuisia yhteenvetoja pitää antaa, mutta parlamentilla ei ole mitään oikeutta nähdä niitä. Parlamentti, parlamenttimme ansaitsee kehuja siitä. Mä käytän tämän loppunut nyt valiokunnan jäsenet saavat nämä yhteenvedot. Menin tuohon salaisen huoneeseen. Meidän piti luovuttaa kännykkäni. Tarkastelin näitä lausuntoja ja mietin, mitä näkisin. Pettymys oli suuri. En nähnyt mitä, mitään lisäarvoa näistä tilastoista. Tämä oli vähän hämmentävää, että että suurin osa näistä lausumista oli kyseisen jäsenvaltion omalla kielellä. Ja minun tsekin osaamiseni on hyvin alkeellista liittoonkin suhteen. Mitä helvetissä? Jäsenvaltiot ja komissio niin pitkään pystyvät teeskentelemään, että toimielimen välisen sopimuksen aikeet toteutettiin. Tiedän, että Price Waterhouse Cooper esitti vastakkaisen arvion ja komissiokin teki, tuli toiseen tulokseen, mutta miksi tässä mentiin niin pitkälle? Kun minä en saa mitään tolkkua, olivatko nämä lausumat hyödyllisiä vai ei. Nyt meillä on uusi varainhoitoasetus. Ja siinä jäsenvaltiolla on mahdollisesti tämä vapaaehtoinen lausuma. Se on vapaaehtoinen. Komission täytyy täytäntöönpanna se budjettivallan käyttäjien yksi vaatimus on, että jäsenvaltiot kantavat vastuunsa paremmin. Ja tällä kertaa komissio ei voi väistellä vastuuta niin kuin vuosittaisessa yhteenvedossa. komissio ei kirjallisessa vastauksessa ole selkeäksi kertonut, miten komissio aikoo tehdä lista insentiivejä niin, että, että jäsenvaltiot esittävät nämä vuotuiset julkilausut. Meillä on neljän maan esimerkit. Ensin Hollanti, Iso-Britannia, Tanska ja Ruotsi esittävät nämä. Onko komissiolla yhtään esimerkkejä siitä, että lausunnot eivät ole täysin korrekteja. Ja haluaisiko komissio rohkaista muita jäsenvaltioita? Aiko komissio esittää, että me vaadimme jäsenvaltioiden julkilausumista samantain tai tämän, ja sitten niin tämän palkinnon saatte. Missä on porkkana? Kysyn komissiolta. Mitä porkkanaa tarvitsee jäsenvaltiolle, jotka tämän julkilausumaan esittävät vähemmän tarkistuksia, vähemmän hallinnosta taakkaa. Haluan selkeän käsityksen siitä, mitä komissio aikoo tehdä tämän artiklan suhteen, joka on uudessa varainhoitoasetuksessa, joka mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot esittävät vapaaehtoisen julkilausuman ja nyt poliittisesti vastuullinen henkilö jäsenvaltiossa yhdessä paikallisen tilintarkastustuomioistuimen kanssa julkistaa tällaisen lausuman. Näin parlamentti on halunnut tapahtuvaksi 2003 lähtien. Miten komissio aikoo tämä toteuttaa? Ja sitten kommentti, joka ei liity aikaisempaan mitenkään. Poliittikkojen täytyy aina kiinnittää huomiota tiedotusvälineisiin. Äh, ja Hollannin tv oli vähän aikaa sitten kaksi isoa ohjelmaa EU-budjetin varankäytöstä ja johtopäätökset olivat kielteisiä. Se oli tuo tuomioistuimen johtopäätöskin, ja tämä ei ole yllätys. Meillä oli koko joukko esimerkkejä. Yksi esimerkki on, että Puolan moottoriteille, kun ne rakennerahastojen varoilla on, on rahoitettu, siellä on tällaisia isoja äänenvaimentamia, tällaisia isoja aitoja. Me näemme, e, näemme ohjelmasta, että, että tämä äänieste oli, ei ollut mitään, oli näitä esteitä ja niiden takana oli vain sitten laitumia. TV-ohjelmassa mikä näiden äänimuurien hyötyä on, kun ainoastaan linnut ja lehmät niistä nauttivat. En tiedä, mitä varoilla oikein tapahtui. En usko, että olemme saaneet komissiolta tyydyttävää vastausta. Kiitoksia sitten Skilakakis, Gerbrandi, Stase ja Andreasen. Mr. President, thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Kun kollegat sekä esitteli että toinenkin kollega on kattanut kovasti tässä aiheita, niin minä haluaisin esittää yhden ihan spesifisen kysymyksen. Palaisin kysymykseen, joka on minulle rakas työssäni täällä. Komission jäsen että sanoitte täällä, että komissio tarkastelee uudestaan tarkastusympäristöään, jotta paremmin voidaan keskittyä riskialttiisiin toimiin ja petoksen mahdollisuuteen. Olaf on keskeinen, kun taistelemme petoksia vastaan. Ja marraskuussa kysyin teiltä, kun olitte täällä, voitaisiinko lisätä Olafin omia tutkimuksia – omalaitteisia tutkimuksia. Vasta sitten silloin myönteisesti, mutta kun opin täällä Euroopassa asioita, niin toistin tämän kysymyksen kirjallisessa muodossa ja silloin vastaus olikin kielteinen. Kysymykseni on jälleen kerran hyvin yksinkertainen. Me olemme nähneet, että osa virheistä syntyy petoksen kautta – on sellaisia maita, joista ei tule yhtään näitä virheitä petosten kautta. Siis on olemassa maita, joista tiedämme, että asiat ovat toisin. Ja tiedetään, että epäonnistutaan, ja mielestäni tämä ei koske ainoastaan yhtä maata, vaan useampaa. Kuitenkin tällä hetkellä vielä olemme tilanteessa, jossa ei painoteta aloja, joilla on selkeä riski, vaan ainoastaan silloin, kun ilmiantajat toimivat. Jos ilmiantaja ei kerro ongelmista, niin silloin Olaf ei ole paikalla tutkimassa, vaikka olisikin muita todisteita, jotka osoittaisivat, että kyse on korkean riskin alasta. Miten komissio voi vastata – että se jatkaa tätä ilmiantajat ainoastaan politiikkaa. Jättää huomiota muut alueet, jotka ovat myös riskialttiita tässä kysymykseni. Siis, eh, Kiitoksia sitten Gerben Jan Gerbrandi. Thank you very much, Mr. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Olen erittäin iloinen, että komissio nyt kahden vuoden ajan on kiinnittänyt huomiota myös performanssiin eikä pelkästään maksujen legitiimiyteen. Olen myös erittäin kiitollinen tilintarkastustuomioistuimelle siitä, että he tarkastelevat tätä asiaa vakavasti. Olemme nähneet, että parannusta on tapahtunut verrattuna ensimmäiseen vuoteen, jolloin komissio kiinnitti tähän huomiota, mutta mutta silti vielä ja myöskin tilintarkastustuomioistuimen mukaan tämä ei ole vielä sitä, mitä voisimme komissiolta odottaa. Nyt kysymykseni liittyy tähän. Pelkään pahoin ja tämä liittyy myös vähän siihen, mitä kollegani edustaja Mulder kertoi näistä melusuojavalleista Puolassa, että näemme niin paljon esimerkkejä siitä, että eurooppalaisia määrärahoja käytetään jäsenvaltiossa tavalla, joka meidän mielestämme on joko käyttäen vahvaa sanaa naurettavaa tai vähän lievemmin sanottuna ei kovin tehokasta tai se ei palvele sitä taloudellista tavoitetta, jota siltä odotetaan. Minun kysymykseni ei liity suoraan komission rooliin, vaan paljonkin enemmän jäsenvaltioiden rooliin ilmeisesti ja näimme tämän jokaisessa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksissa, näimme sen viime viikolla erityiskertomuksessa energiatehokkuusmenoista, joissa on aivan selvää, että jäsenvaltiot eivät ole kiinnostuneita energiatehokkuudesta, vaan siitä, että ähm, euroja saadaan omaan jäsenvaltioon. Ja äh, tuossa kertomuksessa äh, kerrottiin, että on hankkeita, jotka rahoitetaan Euroopan eurooppalaisilla määrärahoilla äm, jäsenvaltioiden vastuulla olevia hankkeita, joiden äm, investointi maksautuu takaisin noin 150 vuoden kuluttua. Tämä on ihan naurettavaa. Minä uskon voimakkaasti eurooppalaisten määrärahojen lisäarvoa, mutta ilmeisesti tämä on asia, jota emme voi vain jättää jäsenvaltioiden käsiin ilman, että komissio valvoo asiaa voimakkaammin. Minun suuret odotukseni monivuotisille rahoituspuitteille on se, että siellä on paljon suurempaa ehdollisuutta mitä tulee käytettyjen määrärahoihin ja hankkeiden tehokkuuteen. Kun meillä on näitä esimerkkejä ja kun komissio nyt huomioi paljon enemmän vaikutuksen, niin aiotteko vähän vielä painostaa tähän suuntaan ja tehdä tästä vakavasti otettavan tilintarkastuksen, jossa huomioidaan vaikutus ja määrärahojen tehokkuus tehokas käyttö ja ai, oletteko valmis puuttumaan tässäkin neuvottelujen viime vaiheessa ähm, monivuotisista rahoitusnäkymisistä lisäämään tätä ehdollisuutta, koska kun minä tulen varmaan Eurooppa myönteisimmästä puolueesta Alankomaissa, niin kuitenkin minulle on hyvin vaikea puolustaa eurooppalaista määrärahojen käyttöä, jos näemme näin paljon esimerkkejä huonosta varainhoidosta? Kiitoksia Gerben Jan ja sitten Bart taas. Kiitos puheenjohtaja. Ensin olin kollegoiden Müller ja Herbrandi kanssa samaa mieltä, mitä on sanottu tehokkuudesta jäsenvaltioiden roolista ja näistä yrityksistä, joita olemme tehneet muutaman vuoden, että saataisiin jäsenvaltiot kantamaan enemmän vastuuta. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus tehokkuudesta on hyvä esimerkki, mutta miten on mahdollista, että ohjelmat ovat niin pitkiä vuodesta 2000 tähän päivään ja nähdään, että ainoastaan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen kautta selkeästi nähdään, että investointiajat ovat niin pitkät ennen kuin tuottaa saadaan. Kollega Herbrandi puhuin 150, mutta esimerkkinä oli myös 444 vuotta. Eli investointi on kannattunut vasta sitten. Nyt palataan hyvin pitkälle menneisyyteen Rubensin aikaan esimerkiksi Antwerpenissä. Eli miten näette tämän itse? Sanoitte puheenvuorossa, että arviot ovat tärkeitä, pitää katsoa mitä lisäarvoa saadaan, mutta – Onko komissiossa jonkinlainen yksikkö, joka seuraa tätä vähän tarkemmin? Olisikohan järkevää, että arvioita esitetään, esitetään myös sisäisiä arviointeja, kertomuksia. Ehkä olisi hyvä antaa niitä käyttöön netissäkin avoimuuden hengessä niin, että kollegat tai tietyt ryhmät, jotka haluavat huolehtia siitä, että varoja käytetään oikein, voivat toimia vahtikoirina – Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset ovat hyvin tärkeitä, opimme niistä paljon. Itsekin tilintarkast... anteeksi, budjetinvalvontavaliokunnassa lähdetään katsomaan tarkemmin näitä erityiskertomuksia, pohditaan, miten niitä voidaan paremmin käyttää. Tätä työtä me teemme valiokunnassa, mutta teidän työkentällänne komissiossa, mitä seurausta on, kun erityiskertomus saadaan? Energiatehokkuuden erityiskertomus ehkä. Tuleeko se sitten energia-asioista vastaavan komission pöydälle vai tuleeko se myös teidän yksikköönne, jotta voidaan nähdä, että käytettäisiin tehokkaammin hyväkseen näitä, suhtauduttaisiin vakavasti. Neuvostosta vielä kysymys neuvoston kanssa on jo vuosia pohdittu näitä vastuuvapauskysymyksiä. Tiedämme, että neuvoston kanta on sellainen, että neuvoston budjetti oikeastaan kuuluu komission kontolle eikä meidän kanssa erikseen tarvitse jakaa asiakirjoja esimerkiksi, jotka liittyisivät siihen, että vastuuvapaus annetaan erikseen neuvostolle. Minulla on kysymys, onko tämä tulkinta, neuvoston tulkinta teistä oikea? Jos olette komis- anteeksi, neuvoston tulkinnan kanssa samaa mieltä, niin minun pitäisi kysyä teiltä, kun olette komission jäsen, oletteko komission edustajana valmis siihen, että menette neuvoston kontolle ja sanot, puhelle ja sanotte, että haluan nuo ja nämä asiakirjat, jotka liittyvät neuvoston budjettiin – jos parlamentti antaa komissiolle vastuuvapauden, se on hankalaa, jos siellä mitään neuvostoon liittyviä asiakirjoja, vai eikö tämän neuvoston tulkinta ole teistä oikea? Silloin kysyisin, miten te komission jäsenenä ja miten komissio kokonaisuutena tukisi meitä siinä, että saadaan tämä kiista ratkottua neuvoston kanssa. Tämä kysymys liittyy sitten Piperin kysymyksiin. Olafin tutkimuskomission jäsen Dalin ja hänen ystävänsä joka halusi hyväksyä rahaa vaikuttaakseen komission, kan, komission jäsenen kantoihin. Komissiossa olette lopulta vastuussa Olafista. Tuetteko parlamentin oikeudellisen yksikön kantaa, jonka mukaan meidän parlamenttina pitäisi saada mahdollisuus tutustua tähän Olafin tutkimukseen? Toivoisin, ettei vastata nyt että kyllä, mutta tutkimusta toteutetaan nyt Maltalla ja siksi ette voi antaa asiakirjoja. Etuna se, että on ollut vähän pidempään jo parlamentin jäsenen ja budjetinvalvontavaliokunnassa, on se, että on ollut monta kertaa mukana. Edustaja Mylderkin on ollut täällä pitkään ja muistatte varmasti Eurostat-tapauksen vuodelta 2003 ja silloin oli oikeudelliset tutkimukset käynnissä, tutkinnat käynnissä Ranskassa ja Luxemburissa. Silti silloin Prodin komissio antoi parlamentin salaisessa huoneessa parlamentin jäsenten tutkia näitä asiakirjoja. Eli oikeudellinen tutkinta kahdessa jäsenvaltiossa, silti saamme tutustua asiakirjoihin. Eli miksi Dalin tapauksen asiakirjoihin ei saada tutustua budjetinvalvontavaliokunnan jäsenten puolelta? Ja sitten Dalin kysymykseen liittyen saimme 11. syyskuuta päiväten kirjeen, jossa sanottiin, että saattaa olla ongelmia tuohon Olafin tutkimukseen liittyen mahdollisia säännön vastaisuuksia? Onko niin, että tiettyjä sääntöjä ei ole tässä voitu oikeasta? Mitä säännön vastaisuuksia siellä on ollut? Komission jäsenenä, minkälaisia mahdollisuuksia teillä on puuttua, jos valvontakomitea tällaista ottaa esiin? Nämä ovat vakavia kysymyksiä, että mahdollisia ongelmia on tapahtunut Olafin tutkimuksessa. Te olette vastuullinen komission jäsen. Mikä mahdollisuus teillä on tässä vaikuttaa? Oletteko tehnyt jotain? Ja sitten Piperin esittämä kysymys tupakkasopimuksista ja siitä, että me olemme pyytäneet asiakirjoja, sanoitte, että niitä on niin paljon, ja sitten saimme listan 24 asiakirjaa. En oikein tiedä, miksi näiden asiakirjojen välittäminen oli niin hankala, mutta edustaja Piperhän hyvin tämän kysymyksen esitti, joka minuakin kiinnostaa. Ja sitten sivulla 24 kysytään Repetitin roolista, joka on uudestaan palkattu eettisen komitean johtoon. Olen pyrkinyt löytämään Prodin komission asiakirjaa silloin, kun tämä eettinen komitea luotiin. Vaadittiin, että tunnetaan toimielimet asiantuntemus ja riippumattomuus. Miten komissio voi puolustaa sitä, että herra Petit on ikään kuin puolueeton henkilö, kun hän on asianajaja, jolla on firma, jolla on tärkeitä tupakkafirmoja, Philip Morris esimerkiksi omien asiakkaiden joukossa. Miten tällainen mies, joka kyllä toi hyvin tuntee toimielimet, miten voidaan ajatella, että hän on riippumaton. Kyllä hän tietää nämä asiat, mutta miten voidaan esittää, että hän on riippumaton henkilö? Tämä oli viimeinen kysymykseni komission jäsen. Kiitos. Ja Finland, kollega Staas. Paljon kiitoksia, kollega Staas. Ja seuraavaksi kollega Andreasen. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kuten herra Piippa sanoi, avauspuheenvuorossaan sanoisin, että kuten yleensäkin viimeisen vuoden kymmenen aikana, komissio syyttää jäsenvaltiota kaikesta ongelmasta, kaikesta epäsäännönmukaisuuksista. Minä haluaisin eri täsmällisen vastauksen teiltä siihen, miksi komissio ei voi hyväksyä komission kilpailusääntöjä. Miksi komissio ei voi uudelleen arvioida niitä ja puuttua niihin, jos se on sitä mieltä, että nuo kelpoisuussäännöt eivät ole onnistuneita tai eivät mahdollista varojen hyvää käyttöä? Miksi komissio ei voi tehdä muita aloitteita sääntöjen yksinkertaistamiseksi? Vaikuttaa sille, että varanhoito astuukseen uudelle muotoilun myötä kaikki muuttuu, mutta vaikuttaa myös, että se uudelleen kirjoittaminen ole saanut mitään aikaan. Sitten takaisin perinnän suhteen toteaisin, että takaisinperintä ei korvaa tehokasta valvontaa. Se, että me perimme varat takaisin, ei tarkoita, että meidän pitäisi olla tyytyväisiä valvontajärjestelmästämme. Voimme tiukentaa sääntöjä, jos haluamme parantaa valvontaa ja sitten periä takaisin varoja, jotka on epäasianmukaisesti käytetty. Sanoit, että 2011 takaisin on peritty 1,18 miljardia. Kuinka monen vuoden sääntöjen vastaisuudet tuo 1,18 miljardia kattaa? Ei ole mitään mieltä sanoa, että olemme perineet tuollaisen summan ja, ja että se on Ähm, prosentti vuonna 2011 budjetista. Todennäköisesti se, se vastaa viittä kuutta vuotta epäsäännönmukaisuuksia sillä esiintymisasteella, jonka tuomioistuin on todennut. Minusta tämä takaisinperintäaste ei ole mitenkään menestys. Ja takaisinperinnän suhteen toteaisin, että suurimman osan ai- aikaa varat tulevat takaisin keskushallinnolta joka ei onnistu perimään edunsaajilta varoja, koska komissio maksaa jollekin hallintoelimille, ei välttämättä keskushallinnolle. Ja sitten pyydätte rahaa takaisin keskushallinnolta. Ja keskushallinto ei kykene perimästä takaisin edunsaajilta. Se merkitsee, että veronmaksaja maksaa laskun tuplasti. Onko tämä menestyksekäs, tehokas metodologia? Mielestäni ei. Sitten kiinnittäisin huomiota siihen, mitä tutkimusalueella tapahtuu. Ja sen va- valtioita kritisoidaan paljon yhteishallinnosta, mutta tutkimuksen alueella komissio on vastuussa. Miten on niin, että vaikka vaikka meillä on itsenäiset tilintarkastajia lausunnot, niin tilintarkastustuomioistuimen mukaan 80 prosenttia maksatuksista liittyy merkittäviä virheitä, 50 prosenttia niistä oli mer- olennaisia. Kiitos. Frau Andreasen, last but... Paljon kiitoksia edustaja Andreasen ja sitten lopuksi äh, Jean-Pierre Audi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra komission jäsen täydentävästä tiedosta. Minä olen oikein tyytyväinen tästä keskustelusta, koska, koska näemme, että kun säännöt ovat monimutkaiset ja, ja näemme, että budjettivarat ovat kortilla ää, ja korruptiota esiintyy ja petoksia ää, esiintyy ja erpavaalit lähestyvät ja jäsenet huolestuvat, huomaavat, että ovat tilivelvollisia kansalaisille. Kysytään, että mitä se on tehty. Ja näitä kysymyksiä estävät erityisesti valiokunnan jäsenet. Mutta muista, että meillä on, on käyty näitä keskusteluita ja täytyy herättää kysymys, missä on kysymys, tämä yhteinen hallinto on ollut hyödyllistä, jossain valtiossa. Sitten tässä syytetään jotakin jäsenvaltiolta. Ja ne kaikki sanovat, että me haluavat rahaa takaisin. Ja rahalla ja sitten rahoitan alueellisia kansallisia toimia. Nyt on hetki lyönyt, että Eurooppa vaatii rahansa takaisin. että meillä on oma rahoitushallinto. Minä en usko näihin valtionpäämiesten lausuntoihin. Olen usein ilmassa tämän käytännön kolle. Olen enkä jaa niitä oletuksia, niihin liittyy. Tämä, nämä auditoinnit eivät ole riippumattomia. monimutkaisissa auditoinnissa kaikki ministerit, ministeriöt ja itse kaikki astaa tarkastusomistajan käyttöön, mutta mutta se, että he sitten estävät jonkun lausumaan, niin ei siinä mitään järkeä. Se, että tilintarkastus tarkastus, tilintarkastustuomioistuimelta näitä lausuntoja pitäisi pyytää, ne ovat riippumattomia toisin kuin ministerit ja valtion päämiehet. Tämä voisi olla kiinnostava. Ja sitten ää, ää, vastavelvollisuuden myöntämättömyys. Me olemme kieltäytyneet tästä neuvoston suhteen mitä tapahtuu? Ei mitään. Kiinnostaako se neuvostoa? Ei. Tuleeko se paikalle? Ei. Se ei ole se elin, joka edustaa sen valtiota, mutta neuvostossa on ministereitä, jotka hallinnoivat ministeriöitä, jotka soveltavat varoja ne virheenä, joita pahoittelemme täällä. Minä kannatan, että pohtisimme sitä, eikö olisi mielekästä käydä iso keskustelu vastuvapausmenettelystä tilin tarkastustuomioistuimen kanssa totta kai. Meillä on tämä DAS, sopimusten muka- mukaisesti. Meillä on neljä lausuntoa, no, tilintarkastuslausuntoa. Me näemme tämän tässä tekstin ensimmäisellä sivulta. Parlamentin tai komissio tai Euroopan parlamentin näkökulmasta meillä on nyt myönteinen tai kielteinen tarkastuslausunto. Tämä on mahdotonta sitten. Meillä on neljä lausuntoa me haluamme tietää, onko tämä tarkastuslausunto, onko se myönteinen tai kielteinen, ja onko se, liittyykö siihen varaumia. Ja jos lausuma on kielteinen, seurauksena pitäisi olla jahdata komissiota. Ja sitten pitäisi äänestää epäluottamuslausesta. Mikään ei estä epäluottamuslausetta lausta äänestämisestä. Minä kyllä sitä kannata tässä. Minä tiedän, että me emme riittävästi analysoi järjestelmän heikkoja kohtia. Järjestelmä, joka mielestäni on ihan käy viimeisillään. Eli meillä pitää sillä merkittävä konferenssikeskustelu tilintarkastustuomioistuimen, kansallisten tilintarkastustuomioistuimen valvontaviranomaisten kanssa, kansallisten parlamenttien kanssa, meidän valiokuntamme kanssa – Eli valvonta auditointiviranomaisten kanssa meidän pitäisi tarkastella Euroopan rahoitusjärjestelmän toimimista, jotta voisimme löydä yksinkertaisemman järjestelmän. Ja että EU saisi jälleen hanskaan omat, oman paran käyttöönsä. Onko tämä yhteishallinta esimerkiksi järkevää? Paljonko se maksaa? Meillä on korkean edustajan komission var- varapuheenjohtaja Rova Ashtonin kanssa en oikein ymmärtänyt. Nyt annamme vastuuvapauden ensimmäisen kerran äh, ulkoiselle palvelusta, mutta minä vieläkään ymmärrä, millä me myönnämme sen. Myönnämmekö sen hallinnosta ainoastaan vai myös toimintamenoista? Neuvoston kanssa on ollut koko joukko väärinkäsityksiä. Ennakoin, että Euroopan ulkoiselle palveluiden suhteen sama toistuu koska siellä on toimintoja, jotka ovat yhteisön, toimintoja, jotka ovat jäsenvaltioiden kanssa yhdessä hoidettavia. Kuka niitä valvoo? Tästä keskustellaan. Ja kuka kerää potin? Euroopan vastustajat, jotka ovat sanoneet, että järjestelmä ei toimi. Tiedätte, mikä on ehdotuksen, että panna meitä tämmöisessä päähän ja pohditaan tätä viimeisellä vetävää järjestelmää. Alki. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Te eh, Kuulitte, että äm, tässä on nyt äh, paljon kysymyksiä esittänyt kollega äh, esittelemme Gaier ja myöskin muut edustajat. Minä on tässä muutaman sanan sanoa. Ensinnäkin, että Euroopan unioni äh, usein epäillään siitä, että on demokratiavaje. Jos tarvitaan demokraattista valvontaa, niin ainakin julkisissa menoissa, ei siis veronmaksajien rahojen käyttöä ennen ilman julkista valvontaa. Ja jos tilintarkastustuomioistuin kommentoi tätä asiaa, niin silloin se on meidän velvollisuutemme nostaa näitä asioita esiin, eikä kollegojen tarvitse pyytää anteeksi sitä, koska jos julkisesti sanotaan, että demokraattista valvontaa ei ole riittävästi, niin kaikkia voidaan syyttää siitä, mutta ei parlamenttia eikä tätä talousarvion valvontavaliokuntaa, koska jos joku valiokunta täällä demokraattista valvontaa harjoittaa, niin me. Ja kysymys, joka useat kollegat ovat nostaneet esiin, nimittäin tiedon saanti toimielinten välisten sopimuksen puitteissa komissiolta, mitä tulee Olafin mietintöön, Olafin rooliin kollega Dalin eh, eroamisessa, että meille sitten sanotaan, että meidän täytyy vain luottaa, että kaikki meni aivan oikein. No luottamus on hyvä asia, mutta meillä on ihan selkeä sopimus siitä, että saamme nähdä näitä asiakirjoja suljetussa tilassa myös erässä toisessa tapauksessa me saatoimme nähdä näitä asiakirjoja, mitä enemmän näitä tietoja meiltä piilotellaan, niin sitä suurempi epäilys syntyy, että joku asia on mennyt pieleen. Minä en sitä usko, vaan ajattelen, että jos asiat on hoidettu oikein, niin, niin on, mutta olen sitä mieltä, että meillä täytyy olla menettely, jolla Euroopan parlamentti voi sitten valvoa velvollisuuksiensa mukaan, koska me olemme se elin, jonka kansalaiset ovat suoraan valinneet. Ja viimeinen asia, neuvoston vastuuvapaus, tästäkin kollegas taas puhui, on päästy sellaiseen tilanteeseen, että pyytäisimme, että tekin vaaditte, että komissio olisi aktiivisempi tässä, koska neuvosto viittaa komission sanoin, että no, jos komissio saa vastuuvapauden, niin sitten kaikki saavat vastuuvapauden, ei neuvosto tarvitse erillistä vastuuvapautta, mutta tämähän on tyydyttämätön tilanne. Me emme halunneet komissiota, äh, komissiolla aiheuttaa ongelmia neuvoston vastuuvapausmenettelyssä, mutta jos tämä on ainoa tapa toimia, niin sitten jossain vaiheessa parlamentilla oli muuta vaihtoehtoa äh, kuin neuvoston vastuuvapaudessa kääntyä komission puoleen, jos tämä on se oikeusperusta, minä näen asian toisin. Mutta kyllä nyt komission täytyisi äh, selkeästi kääntyä neuvoston puoleen ja katsoa, että joku järkevä ratkaisu löytyy. Minä varmaan voin koko valiokunnan puolesta puhua, kun sanon, että me todella toivomme, että tällainen ratkaisu löydetään. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen Shemeta, ehkä te voisitte mm, vastata näihin tärkeimpiin kysymyksiin, jotka täällä mainittiin. Kiitoksia. Thank you very much uh, for all these questions. Kiitos oikein paljon kaikista näistä kysymyksistä. Te esititte paljon kysymyksiä, jotka kattavat laajat alat. Lähtisin ehkä liikkeelle edustaja Kairin kysymyksistä. Tulopuoleen liittyen sanoisin, että – Komissio kiinnittää paljon huomiota tähän kysymykseen, että voitaisiin parantaa tilannetta tulli saralla ja myöskin täytäntöpanotoimien kautta, että voitaisiin puuttua petoskysymyksiin ALV-alalla. Huomaatte varmasti kirjallisista vastauksista että tullimenettelyiden osalta on ponnisteltu paljon, jotta yksinkertaistettua menetelmää voitaisiin yksinkertaista ja nyt tarkastelemme sovittujen toimien täytäntöönpanoa, jotta yksinkertaistettu menettely ei aiheuta lisäongelmia. Otitte esiin myös kysymyksen, joka liittyy uudistusten viivästymisiin. Ei se ehkä ole ihan suoraan noin tällä hetkellä neuvottelemme parlamentin ja neuvoston kanssa tulliunionin koodeksista, joka korvaisi modernisoidun tullikoodiston, joten kyllä on totta, että aikaisemmin tullikoodista 23 kesäkuuta 2013 oli siis suunniteltu alun perin, mutta kriisi takia kaikki toimijat, jäsenvaltiot tai kauppaa käyvät, joita varten tämä ehdotus alun perin luotiin. Ja myös monet muut sidosryhmät ehdottivat että lykättäisiin täytäntöönpanoa tämän uudistetun tulikoodiston osalta ja siksi on tehty uusi ehdotus. Ei se ole ihan niin, että se astuu voimaan vuonna 2020. Se astuu voimaan heti, kun se on hyväksytty. Ja sen jälkeen konkreettiset tietojärjestelmät kehitetään – askel askeleelta. Komissiolla on jäsenvaltioiden kanssa sovittu edistymissuunnitelma, jonka mukaan katsotaan, mitä astuu voimaan vuosien 2013-2020 välillä. Ja totta kai on tärkeää, että parlamentti ja neuvosto suhtautuvat vakavasti tähän ehdotukseen – tulliunionin ehdotukseen oikea-aikaisesti. Muuten ongelmia tulialalla tulee tämän vuoden kesäkuun 24. päivän jälkeen. ALVn osalta meillä on uusi ALV-strategia. Ja nyt ollaan esittämässä konkreettisia ehdotuksia viime vuonna nopean toiminnan reaktion suunnitelma liittyen ALV-petoksiin – ja lisäksi haluttiin mutta järjestelmää tiettyjen tuotteiden osalta, jotka ovat usein tällaisten karusellipetosten kohteina. Ja putuimme myös Eurofiskin toimintaan. Nyt pyritään siihen, että automaattisemmin saadaan ALV-tietoa jäsenvaltioissa. Nämä ovat sellaisia toimia, jotka totta kai ovat hyvin tärkeitä. Hyvin tärkeää on se, että jäsenvaltiot hyväksyvät komission ehdotukset nopean reaktion mekanismin osalta esimerkiksi, vaikka kaikki jäsenvaltiot kovasti periaatteessa tukivat, niin sitten kun oli kyse hyväksynnästä, niin, niin ainakin muutama on sitä mieltä, että Jotenkin jotain menettävät tämän ehdotuksen kautta. Ja siksi nyt jatkamme neuvotteluita sen sijaan, että saataisiin tämä ehdotus nyt hyväksyttyä, että voitaisiin puuttua LV-petoksiin. Sitten muut vähän filosofisemmat kysymykset, jotka liittyivät siihen, miten menetelmäeroja voidaan käsitellä tuomioistuimen ja komission välillä. On ihan totta, että menetelmissä on eroja, metodologisia eroja siis on, enkä halua nyt kommentoida sen enempää tilintarkastustuomioistuimen tai mitä menetelmiä, niitä on kunnioitettava. Mutta kuten mainitsitte, tuon sadan prosentin rajan. Ajattelette ehkä julkishankintojen ala, jossa virhemarginaalien osalta meillä on erilainen lähestymistapa, mutta emme voi tietenkään sinänsä haastaa tilintarkastustuomioistuimen kantoja, mutta omat arviomme arvioivat sitä, mitä haittaa on syntynyt, kun julkishankintojen yhteydessä EU-varoja on käytetty epäsäännönmukaisesti ja tilintarkastustuomioistuimen kannassa sanotaan, että on vakavia ongelmia julkisten hankintojen osalta ja puhutaan sadasta prosentista. Eli tässä nyt on menetelmien välillä vähän eroja, mutta mitä tulee kokonaislähestymistapaan, siihen tapaan, jolla voitaisiin nyt edetä, niin minusta tuntuu, että meidän tulee jatkaa keskusteluita ja syventääkin keskusteluita – joita käydään juuri tästä monivuotisuudesta tarkastusten osalta ja virhetasojen osalta, niiden virhemäärien osalta, jotka jäävät jäljelle. Me teemme paljon työtä nyt, jotta voitaisiin määritellä, mitä oikaisuja on tehty, miten on saatu perittyä rahaa takaisin ja miten ne allokoitaisiin tietylle vuodelle. Tämä vastaa edustaja Andreasenin kysymykseen. Kyllä on totta, että tähän mennessä kaikkein hankalin tai lähes mahdoton tehtävä on ollut se, että saataisiin korjaukset ja takaisin perintä nimettyä tietylle vuodelle, mutta seuraavan vuoden osalta tilintarkastaja, tilinpitäjä on sanonut pyrkivänsä esittämään tämän myös niin, että nähdään jako tietyn vuoden osalta. Oma kommenttini tässä olisi, että vuonna 2011 ihan totta oikaisuja takaisin perintää 1,84 miljardia. Ja tämä koskee totta kai montaa vuotta, usea vuotta, mutta oikaisut takaisin perin. Tämä on asioita, ovat asioita, joita on toteutettu myös vuonna 2008, 2009 ja 2010, eli ei tämä ole mikään kerta toimi. Me todella haluamme parantaa tätä tiedon jakamista. Ja siinä yhteydessä minun mielestäni voisimme keskustella siitä, miten tämä tieto heijastuisi myös siihen, minkälaisen kannan tilintarkastustuomioistuin esittää. Sitten kysymyksiä, jotka liittyvät ehkä enemmän ohjelmien tulevaan sukupolveen. Ja sitten kysyttiin näistä ohjelmista, jotka halutaan hyväksyttää jälkikäteen. Nettokorjaukset ehdollisuus, otettiin esiin ohjelmien ehdollisuus. No, kaikki nämä toimet esitetään ohjelmien uusien sukupolvien osalta. Ja tällä hetkellä ne ovat neuvotteluiden kohteena neuvostossa ja parlamentissa. No joku kysyi, voisinko tässä ajaa tätä tiukemmin. No tämä on komission ehdotus ja nyt neuvotteluita käydään kahden lainsäätäjän kesken. Ja heidän tehtävänä nyt on päästä sopuun ehdotuksesta. Ja totta kai on jotenkin hiukan huolestuttavaa se, että jotkut hyvin rohkeat ehdotukset tulevat nyt haastettua joko neuvostossa tai parlamentissa. Joten tässä toivoisin kyllä, että myös teidän valiokuntanne voisi ottaa vähän tällaisen kokonaiskatsauksen ja katsoa, mitä tapahtuu parlamentin yksittäisissä valiokunnissa, alue, politiikkaa käsittelevässä tai maataloutta käsittelevässä valiokunnassa tai muissa, koska koska näissä valiokunnissa juuri neuvotellaan näistä kysymyksistä, jotka ovat hyvin tärkeitä ajatellen tulevia vastuuvapauksien myöntämisiä. Sitten edustaja Mylderin kysymykset ja hänen kommenttinsa, jotka liittyvät liittyivät hallinnon julkilausumiin ja vapaaehtoisiin lausumiin ja vuosittaisiin yhteenvetoihin. No, nyt taitaa olla selvää, että me, tarkoitan lainsäätäjät, päättivät neuvosto- ja parlamentin varainhoitoasetuksesta, joka sisällyttää nämä kolme tekijää. Näin vahvistetaan vuosittain vuosittaisten yhteenvetojen asemaa ja tuovat esiin tällaisen hallinnon julkilausuman ja myös riippumattoman tilintarkastuksen. Näin vastaan myös edustaja Odin kysymykseen. Kokemukseni mukaan kokouksissa jäsenvaltioissa pyrin aina tapaamaan tilintarkastuslaitoksia korkeammalla tasolla ja yritän vakuuttaa heidät siitä, että heidän pitäisi huolehtia näistä julkilausumista ja vuosittaisista yhteenvedoista, kun he parhaiten tuntevat tämän julkisen sektorin ja sitä kautta voitaisiin saada vähän enemmän johdonmukaisuutta tilintarkastukseen, mutta emme voi tietenkään pakottaa heitä tähän työhön riippumattomuuden takia. Joten näin on tässä tilanteessa. Ja mikä tulee edustaja Müllerin erityiskysymykseen siihen, mitä porkkanoita voitaisiin tässä esittää, jotta nämä vapaaehtoiset julkilausumat olisivat suositumpia. No, minusta tuntuu, että meidän pitää katsoa sitä, miten tämä hallinnon julkilausuma toimii, koska meidän pitää kehitellä kaikkia tarvittavia sääntöjä, jotta tiedetään, miten tällainen julkilausuma tulisi täyttää. Ja sitten samanoikaisesti pitäisi lähteä neuvottelemaan jäsenvaltioiden kanssa siitä, miten voitaisiin näitä poliittisia julkilausumia käyttää laajemmin. Harkitsemme tällä hetkellä sitä, miten vapaaehtoiset lausumat voisivat olla houkuttelevampia. Tätä kai nyt ennen aikaista antaa mitään konkreettista reseptiä tässä tarjolle, mutta muissa yhteyksissä meillä on samantyyppistä kehitystä. Esimerkiksi tullialalla on järjestelmä tiettyjen hyväksyttäjien, hyväksyttyjen toimijoiden järjestelmä, eli jos vastataan tiettyihin vaatimuksiin, niin silloin valvonta tuli kysymyksissään vähän vähemmän. Mutta mitä konkreettisia porkkanoita voitaisiin käyttää tässä yhteydessä? Se mielestäni olisi hyvä keskustelun kohde parlamentin ja komission välille. Kyse on varmasti yhteisistä tavoitteista, kun haluamme, että tällaiset vapaaehtoiset lausumat hyvin hyväksyttäisiin jäsenvaltioissa. Ja sitten kysymys, joka liittyi virhetasoihin ja miten niitä voidaan verrata. Edustaja Piper tämä kysymys on ehkä enemmänkin tilintarkastustuomioistuimelle, kun tämä on heidän roolinsa oikeastaan huolehtia siitä, että nämä luvut ovat vertailtavissa. Toivon, että tilintarkastustuomioistuin voin hyvin selittää, mitä tilintarkastustuomioistuin aikoo tässä tilanteessa tehdä, koska on ihan totta, että erityisesti ensi vuodesta, kuten edustaja geyer aivan oikein esitti, tilintarkastustuomioistuimen menetelmät muuttuvat ja siksi on tärkeää huolehtia siitä, että uudet luvut, jotka liittyvät vastuuvapauteen 2012, ovat täysin vertailtavissa aikaisempiin vuosiin. Totta kai tämä on turvattava tilintarkastustuomioistuimen toimesta. Sitten mitä tulee rikollisiin toimiin jäsenvaltioissa tai siihen, että rikolliset pyrittävät pyrkivät hyödyntämään sitä, että tietyssä maassa on vähän heikompi säätely. Tämä nähdään vaikutusten arvioinnissa, joka laadittiin, kun valmistelimme ehdotustamme direktiiviksi, joka koskee EUn taloudellisten etujen suojelemista. Ja tämä on oikeastaan vastaus tilanteeseen, koska direktiivin kautta ehdotamme sitä, että harmonisoitaisiin määritelmät, rikollisen toiminnan määritelmät, petos esimerkiksi, josta tulisi rikosoikeudellisia rangaistuksia, sovittaisiin minimirangaistuksista, enimmäisrangaistuksista ja monista muista kysymyksistä – joiden kautta olisi mahdollista se, että harmonisoitaisiin rikoslainsäädäntöä, joka liittyy EUn taloudellisten etujen suojelemiseen. Tässä yhteydessä toivoisinkin, että voisin johtaa parlamenttia nimeämään esittelijän. Tämä on tärkeä ehdotus, josta neuvostossa jo keskustellaan. Joten tässä yhteydessä on monia eriviä mielipiteitä. Lähtien liikkeelle ihan oikeusperustasta. Oikeusperusta on oikein tärkeä. Että lainsäätäjät voivat valita sopivan artiklan, ehkä komission ehdottama, jossa kaikki jäsenvaltiot olisivat samalla viivalla. Tai sitten, jos valitaan toinen oikeusperusta, on kolme jäsenvaltiota, jotka tukevat näitä toimia, mutta yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa olisi opt-out tästä lainsäädännöstä. Tämä tarkoittaisi sitä, että jos nuo jäsenvaltiot eivät halua noudattaa, niin soveltavia jäsenvaltioita olisi 24, 27 sijaan – Edustaja Kakis. Oma-aloitteiset tutkinnat. En näe tässä nyt ristiriitaa marraskuisen vastauksen ja kirjallisen vastauksen välillä. Me pyrimme sanomaan tässä, että me emme ole sitä mieltä, että tutkimukset, joihin lähdetään kolmansien osapuolten antaman tiedon pohjalta pitäisi jotenkin lohtaa passiiviseen toimeen. Kertomukset, joista on puhuttu tälläkin valiokunnassa ilmiantajien osalta, selkeästi osoittavat sen, kuinka tärkeää on turvata kunnolliset ehdot ilmiantajille, kunnolliset olot, jotta ilmiantajat voivat tuoda julki omat löydöksensä viranomaisille, jotka sitten voivat ryhtyä sopiviin toimiin. Joten olen edelleen kanssanne samaa mieltä siitä, että meidän on vahvistettava toimintamahdollisuuksia niin, että omaloitteinen tutkinta on myös helpommin mahdollista. Melko hiljattain olemme nimenneet uuden pääjohtajan anteeksi, uuden johtajan, joka on vastuussa sisäisestä tutkinnasta. Ja meillä on monia muita uusia johtajia. En uskoakseni nämä uudet voimat mahdollistavat sen, että voidaan sopiva tapaa myös toteuttaa itsenäisiä tutkintoja. Haluaisin myös läheisemmän suhteen sisäisen tilintarkastuksen ja Olafin välille, jotta voitaisiin käyttää tietoa, jota sisäinen tilintarkastus käyttää paljon tehokkaammin. Juuri tutkimusten tapauksessa, tutkinnan tapahtuessa. Sitten Edustaja Stassin kysymykset erityiskertomuksista. No meillä on selkeä menettely erityiskertomusten osalta ja itse asiassa on keskusyksikkö, budjettipääosasto, jossa on suuri tietopankki, jossa on kaikki ehdotukset, suositukset, joita on tullut tilintarkastustuomioistuimelta ja todella kattavasti valvotaan näiden suositusten täytäntöönpanoa. Totta kai vastuussa oleva yksikkö on se, jolle suositukset on osoitettu, mutta keskeinen yksikkö, keskitetty yksikkö siis on, joka voi seurata tapahtumia, jos joku asia siellä menee mönkään, niin voidaan keskustella siitä aiheesta ja lähetän kirjeitä näille yksiköille tai komission jäsenille ja sanon, että nyt hidastelette täytäntöönpanossa yhden tilintarkastustuomioistuimen suosituksen osalta. Eli tässä meillä on kyllä hyvin tiukat ja tarkat menettelyt. Ja neuvoston vastuuvapauskysymys ja meidän kantamme. Minusta tuntuu, että esittelinkin kantamme – hyvin selkeästi kirjallisissa vastauksissa. Komission kanta varmasti näin tuli selvästi ilmi. Olemme edelleen sitä mieltä, että sopimuksen määräykset ja täytäntöönpaneva säädökset huolehtivat siitä, että saadaan vastuuvapaus sekä komissiolle että neuvostolle. Ymmärrätte varmasti, että olen tässä hiukan hankalassa tilanteessa. En voi antaa kovin konkreettista neuvoa tässä kysymyksessä. Edustaja Aile Senderin kanssa on keskusteltu kyllä monet kerrat siitä, mikä voisi olla sellainen tapa, jolla saataisiin nyt jotain läpimuotoa aikaiseksi tässä kysymyksessä. Omalta kannaltani totta kai kysymys ei ole niin yksinkertainen, niin että vastuuvapaus selkeästi siirretään komissiolle, koska jos olemme vastuussa, meidän on saatava täysi tieto, täysi pääsy tileihin. Ja tämä tuskin on neuvoston etujen mukaista, että komissio puuttuu niin syvällisesti siihen, mitä siellä tehdään. On ajateltava, mitä on saatu aikaan viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana. Se on tapa, joka voi varmasti jatkua. Meidän pitää löytää jonkinlainen tapa, jolla pitäisi päästä tästä umpikujasta. Ja sitten Olafilta saatava tieto, jota pyysitte. Tupakkasopimuksista. Minusta tuntuu, että tilanne on nyt seuraavan kaltainen sen jälkeen, kun tarkemmin määrittelitte sen, mitä haluaisitte saada komissiolta. Valinta tehtiin ja se tieto, jota pyysitte, annettiin parlamentille. Jos edelleen on tiedon puutetta, niin totta kai olemme valmiita tarjoamaan kaikkea sitä tietoa, jota tarvitsette. Totta kai, koska me emme halua mitään piilotella tässä yhteydessä, vaan haluamme toimia aivan avoimesti tässä tietyssä tapauksessa. Mitä komission jäsen Dalin tapauksen tulee, haluaisin hyvin selkeästi sanoa, ja edustaja taas otti esiin tämän kysymyksen, että tällainen Olafista vastuussa oleva komission jäsen. Tärkeää on se, että kaikki sovimme siitä, että Olafin tutkintaa toteuttava osio toimii riippumattomana. Tämä on hyvin tärkeää, jotta voidaan huolehtia siitä, että Olaf ei lähde mukaan ikään kuin poliittisiin taisteluihin tai sen tyyppisiin. Tämä oli keskeinen osa lopulta sovitussa lainsäädännössä. Asioista on sovittu parlamentin ja neuvoston välillä. Edustaja Gresslen ponnisteluiden jälkeen ja myöskin jälkeen, kun neuvoston puheenjohtajavaltiot tekivät niin hyvää työtä, niin – tämä lainsäädäntö voidaan varmasti hyvin pian hyväksyä. Käsittääkseni nyt on löydetty ratkaisu, joka liittyy tiedon saamiseen. Tällä hetkellä kahden toimielimen oikeudelliset yksiköt työstävät tapailla voidaan työstää näitä tietoja. Joten tämä kysymys varmasti saadaan ratkaistua. Hyvin tärkeää on, että nähdään yhteys myös siihen, miten toimitaan yhteistyössä kansallisten oikeuslaitosten kanssa. Siellähän on tehtävänä päättää ja todeta, mitä on todella tapahtunut. Tätä tutkintaa ei saa häiritä. Ja sitten herra Petitin nimeäminen eettisen komitean jäseneksi. Oikeastaan tämä ei ollut nimitys, vaan uudelleen nimitys. Se, että nimitettiin uudelleen koko komitea – ei komissiolla ollut mitään erityisiä syitä kyseenalaistaa hänen nimeämistään toisin kuin tässä kysymyksessä on, kun sanotaan, että hän on lobbaaja, ei asia näin ole. Hän on tietyssä firmassa oikeudellisissa tehtävissä hän tekee työtä, jossa emme komissiossa ollenkaan tai etteikö hän noudattaisi sääntöjä. Otamme huomioon hänen kokemuksensa. Myös hän oli juridisen yksikön johdossa aikaisemmin. On tärkeää, että eettisessä komiteassa on myös ihminen, joka tuntee hyvin toimielinten toiminnan. Uskoakseni kirjallisessa vastauksessa tilanne esiteltiin, niin kuin me sen komission puolelta näemme. So, uh, uh and then uh, mm, I think that's... Uh, uh, no sitten minusta tuntuu, jaa, Olafin tutkinta ja valvontakomitea, no Meidän täytyy ottaa huomioon se, että valvontakomitea on oikeastaan valvonnasta vastuussa. Myös mitä tulee Olafin tutkimuksiin. Siksi se asetettiinkin, jotta ei olisi poliittista väliintuloa silloin, kun tutkimuksia suoritetaan, joten tutkintakomitean mielestäni pitää tehdä yhteistyötä Olafin kanssa – Näin voidaan löytää ratkaisut, jos jotain ongelmia syntyy. Täysvaliokunta on sitä mieltä, että siellä on jotain ongelmia, mutta jälleen kerran haluaisin toistaa sen, että totta kai olen mukana paljon, kun puhutaan poliittisista kysymyksistä, petosten vastaisesta strategiasta, siitä, miten tämä strategia täytäntöön pannaan, mutta Olaf-asetus ja kaikki muut säännöt oikeastaan estävät minua puuttumasta Olafin tutkimustoimintaan. Ja halusin vain oikeastaan toistaa sen, että tämä on kaikkien eduksi. Kaikkien meidän eduksi. Minusta tuntuu, että nyt varmaankin Vastasin kaikkiin kysymyksiin, joita minulle esitettiin. Voin päättää puheenvuoroni tähän, kiitos. Commissaris, even Komission jäsen, vielä ihan lyhyesti täydentävä kysymys. Olen sataprosenttisesti samaa mieltä, että komission jäsenenä, kun olette Olafista vastuussa, ette voi puuttua tutkimustyöhön, mutta kysymykseni on, kun valvontakomitea sanoo, että tiettyjä ongelmia saattaa olla tutkinnassa. Ja jos tämä kertomus ja tämä kanta esitetään Olafin johtajalle, mutta siitä ei vedetä mitään johtopäätöksiä, niin kyllä kai teidän pitää komission jäsenenä jotenkin voida sanoa, ei nyt mitään sinänsä siitä tutkimuksesta, mutta voitte sanoa, että valvonta komitea on sanonut, että tässä on ongelmia. Sitten voitte sanoa Olafien johtaja, miten aiotte puuttua tähän, koska tehän kuitenkin olette vastuussa Olaf-asioista. So I think... Minä se, että olen Olafista vastuullinen komission jäsen, merkitsee sitä, että minä olen politiikka toimien, äh, politiikkojen johtaja ja niistä vastuullinen tuo skenaario, joka kovasit johtaisi tilanteeseen, että ja, jommakummassa puolella olisi tehtävä se päätelmä, että kyseessä oli ää, äh, poliittinen asiaan puuttuminen. Ja voitte nähdä, miten paljon Strasbourgissa äh, on, kuinka paljon keissejä Strasbourgissa on. Näyttää, kuinka paljon juttuja ratkaistaan sen takia, että prosessi on poliittisesti puuttu, puututtu. Minun ymmärrykseni on selkeä. Meillä on nyt juridinen prosessi käynnissä ja täytyy pitää huolta, että poliittinen asioihin puuttuminen ei mitenkään häiritse lopputulemaa. Kiitos komission jäsen. Vielä kaksi kollegaa ja tilin tarkastustuomioistuin ja kaksi aihettakin vielä ja puoli tuntia. Jos lupaatte, että selviämme, niin antaisin puheenvuoron minitiksi Molderille ja minuutiksi Piperille, sitten tilintarkastustuomioistuimille, mitä? esitte esittelijälle. Moller minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Sanoin sen, että komission vastaukset eivät vakuuttaneet minun kysymyksiin. On suuri pettymyksen aihe, että näin monen vuoden jälkeen komissiolla ei ole mitään selkeää näkemystä siitä, miten tyydyttää parlamentin laajalla enemmistöllä ilmastotoimen saada jäsenvaltioiden lausuntoja Kymmenen vuotta te olette nähneet päätöslauselmia tähän suuntaan, ja vielä jos te pohditte asioita, niin se on iso pettymys. Me tulemme selvittelemään vastuunvapausmenettelyyn puitteissa, miten me voisimme vähän hedelmöittää komission ajattelua tässä suhteessa. Thank you very much for keeping the... Kiitos oikein paljon, että pidit kiinni puheajasta. Ja seuraavaksi edustaja Viipper, yksi minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvin komissioja, sen minäkään olen ihan tyytyväinen. Kaksi asiaa ensinnäkin, mitä tulee tietojen vertailukelpoisuuteen, virheasteiden vertailukelpoisuuteen. Tämä vetomuus ei koskenut pelkästään tientarkastustuomioistuinta, vaan erityisesti komissiota, mitä tulee ohjelmien valvonnan, raportoinnin, maatalouspolitiikan, rakennepolitiikan, tutkimuspolitiikan vertailukelpoisuuteen vertailtavuuteen, että komissio olisi jonkinlaiset viitearvot ja kysyn teiltä, että missä on parhaita käytäntöjä. Toinen kysymys tästä Olaf-raportista. Kaikissa demokratioissa meillä on parlamentteja, joissa on luottamuksellisia valiokuntia tai henkilöitä liittyen puolustukseen tai petoksiin. Niillä on osallistumisoikeus ja tiedonsaantioikeus. Ei ole kyse politiikan teosta. Ja teille nyt sitten ihan selkeä kysymys, miksi teille on niin vaikeaa ottaa joku Euroopan parlamentin vastuuhenkilö mukaan tähän kysymykseen? Onko siinä jotain salattavaa? Kiitoksia. Ja nyt äh, tilintarkastustuomioistuimen edustaja äh, Rova Kaljulait. Hän on pyytänyt puheenvuoroa jo pitkään tästä metodiikasta. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi Piper ja Andreas kysyvät ilmeisen kysymyksen. Jos virheaste on korkea vielä sen jälkeen, kun transaktiot ovat kulkeneet monen valvonta läpi, niin kysymys on miksi. Ja esittelijällä oli vastaus tässä. Hän puhui tästä äh, korvaamisesta virheen, äh, virheen tekemisen kustannus on pieni. Sinä voi palata äh, ensimmäiseen ruutuun että ilmoittaa jotain muuta. ja se rahat eivät häviä, niin mitä rangaistusta ei ole. Ja sitten Geyer ja Piper halusivat, että vaka, vakauttaa, vakiinnuttaa tätä virhe asteen laskemista ja halutaan meiltä vertailukelpoista dataa. Sitä me olemme tehneet tässä hetkellä tässä cross compliance suhteen. Lupaamme sen myös tulevaisuudessa. Mutta ikävä kyllä Kairsan, että toimistolla on oikeus muuttaa metodologiaa. Minä sanon sitä toimistomme velvollisuus on tehdä näin, koska maksukuviot muuttuvat. Data ei takaa oikeata kuvaa, ellei tuomioistuin reagoi siihen, mitä maksatuspopulaatiossa tapahtuu. Esimerkiksi 2011 tämä Croscom virheessä me totesimme, että tämä vaikuttaa viljelijän saamaan maksatusastuuseen. Ja se muutti tätä virhepopulaata ja näin liittyen täydentäviin tukiin. Ja sitten 2012 populaatiomenon maksu. Tämä ei vaikuta kohesion maatalouteen, koska tämä ei ollut mikään virtaloppu saa tuon saajalle, joten he eivät ole tässä auditointipopulaatiossa, joten muutos on aika pieni. Tämä ei mitenkään nostaa virheastetta ja tuomioistuin ei siirrä maalipylväitä. Mutta tuomioistuin huomaa, että virheasteessa tapahtuu muutoksia, koska ennakkomaksujen volyymi saattaa muuttua kauden alussa. Maksut ovat isoimmat, tämä, sitä laskee antaa sen kuvan, että virheaste saattaisi kasvaa tai ei, vaikka näin ei tapahdu. Teillä on jo vertailu tapaiset luvut tässä. Jos olennaisvirheet vaikuttavat vä- väliä aikaisiin maksuihin, niin ne on 2011, ne on jo indikoitu erillisinä olennaisen virheen lähteenä. Lisäksi 2011 komissio se antoi suuntaviivoja pääosastolle siitä, miten äh, nämä jäännösvirheasti lasketaan. Antoi, että poistetaan nämä ennakkomaksut populaatiosta. Yritän kertoa teille, että tuomioistuin ei luo uusia sääntöjä, vaan tuomioistuin seuraa sääntöjä. Viimeinen kysymys, joka mainittiin, oli komission ja tuomioistuimen tietojen vertailtavuus julkisen hankinnan virheissä. 2012 tilintarkastustuomioistuimelle tulee olemaan lähestä, lähennetty, harmonisoitu metodologia. Tässä vertailtiin kohesio, työllisyys, pääosastojen hankinta virheisiin emmekä käytäneet komission harmonisoitua lähestymistapaa. Täytyy sanoa, että englanninkielisessä tekstissä, että jokainen virhe, joka tuomioistuin toteaa, olisi 100 prosentin virheen. Ja tuomioistuin toteaa 100 prosentin, kun sopimuksen sovellusaste muuttuu merkittävästi tai koko sopimus menee väärälle vastaanottajille. on puolesta tapauksista niin kohesio-pääosastot tulevat myös luokitelemaan nämä 100 prosenttiin. Muissa tapauksissa, milloin tuomioistuin käyttää 100 prosenttia, komission virheasti saattaa olla alhaisempi, mutta se on kolikon toinen puoli. Se, missä komissiolla saattaa olla 0 no-, prosentin virhe, komissio saattaa olla kvantifioitava virhe. Silloin kun vertailtavia, vertailevia arvioita on tehty muutamassa tapauksessa, populaatiovirheaste on aika samanlainen metodologian erot ovat hyväksyttävissä ja molemmat hyväksyvät sen. Ja loppujen lopuksi nämä metodologian erot eivät tuloksissa paljon näy. Ja Rodi kysyi, mikä tämä tarkastuslausunto voisi olla vähän selkeämpi. Koska tuomioistuin antaa tilleistä myönteisen ja maksatuksista kielteisen lausunnon kansainvälisellä puolella on myöskin ollut samanlaisia ongelmia, joissa rahoitus auditoinnin ja mun auditoinnin tulokset pitäisi sovittaa yhteen. Meillä on mennä puolella tapauksia, joissa virheitä tapahtuu ja, ja se on kielteistä sitten oikeudellisen vuoksi, mutta tämä muotoilu ei ole tuomioistuimen valinta. Sopimuksen mukaan tuomioistuimen pitää antaa lausuntonsa näiden transaktion ää, säännönmukaisuudesta, lainmukaisuudesta ja ainoastaan luotettavuudesta. Metodologiaa käsiteltyä niin lisäsi jotain liittyen, mitä herra Müller sanoi näistä lausumista, julkilausumista. Tuomioistuin sitä mieltä, että onpa tämä julkilausuma vapaaehtoinen tai pakollinen tällä hetkellä komissio saa paljon lausuntoja jäsenvaltiolta, jossa on virheastioita ja tilintarkastustuomioistuimen kannalta olisi äärimmäisen tärkeää kaikissa näissä tapauksissa. Data, jonka perusteella nämä lausunnot annetaan, on, ovat, on transparenttia ja ymmärrettävää komissiolle, teille ja ehkä auditoinnin tekijälle. Miten tämä lausunto on tehty? Silloin se on ainoastaan mielekästä ja silloin voitaisiin toimia, että toivoa, että jossain vaiheessa niihin voisi jopa luottaa. Kiitos huomiosta. Thank you very much, miss. Kiitoksia oikein paljon, Rova Kaljulait, tästä selvityksestä. Hyvä on. Nyt haluaisin antaa komissiosen Schemetalle puheenvuoron. Lyhyt vastaus pyytäisin. Well, I, I... No, minä puhun ihan lyhyesti ja vastaan ainoastaan herra Mulderille. Herra Mulder, meidän täytyy ymmärtää, että me olemme saaneet aikaan valtaisan saavutuksen sopimalla näistä hallintolausumista ja vapaaehtoisista kansallisista hallintolausumista varainhoitoasetuksen puitteissa. Te varmasti muistatte, kuinka vaikeaa tämä oli, ja nyt meillä on ne mukana. Ja kuten Rova Kaljulait juuri äsken sanoi, tietenkin se, mikä tässä menettelyssä on kaikkein tärkeintä, on se, että tieto, joka on näiden lausuntojen pohjalla, on luotettavaa. Se varmistaa myös parempien lausumien saamisen komission tasolla. Meidän täytyy ensin keskittyä tähän, varmistaa, että tietohallintolausumissa on luotettavaa ja tämän puolesta meidän palveluyksikömme nyt tekevät työtä. Ja tietenkin tämä vapaaehtoisten lausumien helpottaminen on seuraava askel. Sanoin tämän jo useaan otteeseen vastuuvapausmenettelyssä, että kyllä minä uskon, että poliittinen vastuu tässä voisi myös auttaa, mutta luodaan ensin pohja ja sitten siirrytään eri toimintalohkoille. Ja haluan tehdä yhteistyötä myös tämän parlamentin kanssa ja yrittää löytää ratkaisuja. Sitten liittyen tiedon saantiin. Haluan vain toistaa, että Dallin tapauksessa haluan vain toistaa, että tie on löydetty kahden toimielimen välillä, miten tätä asiaa käsitellään. Ja nyt kummankin toimielimen oikeusyksiköt käsittelevät näitä asiakirjoja niin, että ne voidaan antaa tämän parlamentin henkilöiden käytettäväksi, joilla on oikeus saada tämä tieto käsiinsä. Toier ilmeisesti tulee olemaan yksi näistä henkilöistä. Joten tämä on tämänhetkinen tilanne ja sitten tiedon vertailukelpoisuuteen liittyen eri pääosastoista. Tämä oli kai se kysymys. No itse asiassa viimeisen kahden vuoden aikana me olemme investoineet hyvin paljon metodologian eh, kehittämiseen vuotuissa toimintakertomuksissa ja yksi tämä metodologian tavoitteista oli eh, paremman vertailtavuuden ja johdonmukaisuuden saavuttaminen eh, eri pääosastojen mm, vuosittaisten toimintakertomusten välillä. Esimerkiksi vuonna 2011 me otimme ensimmäistä kertaa käyttöön määritelmän, joka liittyi jännösvirheen riskiin ja sitten tämän vastuuvapausmenettelyn jälkeen saimme tiilintarkastustuomioistuimelta kommentteja ja vuosittaisten toimintakertomusten suuntaviivoja muutettiin ja keskityttiin enemmänkin jännösvirhetasoon. Tai annettiin lisää neuvoja jännösvirhetasosta Joten olemme siirtymässä suurempaan vertailukelpoisuuteen sen välillä, mitä tilintarkastustuomioista, mitä komissio kertoo vuosittaista toimintakertomuksissa. Ja jos vertaatte vuoden 2011 vuosittaisia toimintakertomuksia tilintarkastustuomioistuimen löydöksiä, niin ei siellä kovin suuria eroja ole näiden kahden välillä, niin kuin aikaisemmin on ollut. Joten me itse asiassa lähennymme, tulemme jatkuvasti lähemmäksi toisiamme mm, tilintarkastustuomioistuin ja komissio, ja se on tärkeää mielestäni. Hyvä on, kiitoksia oikein paljon. Tämä on erittäin tärkeä ähm, osa budjettia, joka meillä on nyt vastuuvapausmenettelyssä. Haluaisin kiittää teitä komission jäsen Semeta kaikista niistä niistä asioista, jotka olette saavuttaneet verrattuna viimeiseen vastuuvapaus päätöslauselmaa me emme saa unohtaa, että tätä kritiikkiä on ja kritiikki on perusteltua, mutta parannustakin on ja me haluamme, meidän tulisi nähdä tämä prosessina. Kiitoksia, että olitte täällä ja vastasitte kysymyksiin ja nyt annan puheenvuoron esittelijälle, jos hän niin toivoo. Minäpä luulen, että jatkamme tässä esityslistalla. Tämä oli kovin väsyttävä keskustelu ja täällä on vielä kollegoita, jotka haluaisivat keskustella kehitysrahastosta. Komis- Sydämelliset kiitokset, hyvä komission jäsen, ja seuraavaan kertaan. Ja, liebe Kollegen und Kollegen. Äh... No niin, hyvät kollegat. Minähän äh, aloitin, tai otin äh, puheenjohtajan nujan käteeni, kun oli jo vähän Jyl, ähm, oltiin jo vähän jäljessä. Nyt meillä on vielä yksi kohtaesityslistalla ja meillä on tulkkaus kello 18.30 asti. Jos äh, nyt toimii kurinalaisesti, voimme vielä seuraavan kohdan esityslistalla käsitellä. Eli Euroopan kehitysrahasto toivotan tervetulleeksi Thamsin Bartonin, joka on Euroopan investointipankin Euroopan unionin ulkopuolisesta toimista vastaava pääjohtaja tuli siis Luxemburgista. Olemme iloisia, että olette täällä. Esittelijä on Sören Söndergaard. Ja nyt annan esittelijälle puheenvuoron. Ehkä voitte puhua ihan lyhyesti, niin lyhyesti kuin vain voitte. Kiitos puheenjohtaja. Minä yritän puhua lyhyesti ja aloitan siitä, että kiittäisin vastauksista, jotka saimme niihin 24 kysymykseen, jotka olemme esittäneet liittyen Euroopan keskuspankkiin, Euroopan investointipankkiin. Ja se on tarjonnut mahdollisuuden parlamentin kanssa keskustelemiseen. Tämä ei muuta meidän periaatteellista kantaamme, jonka olemme ilmaisseet vuosien kautta, eli, eli että Euroopan investointipankkien investointivälineen sen pitäisi olla osa vastuvapausmenettelyä ja me toivomme, että tämä muuttuu viimeistään kun kotona sovimus 2020 raukeaa. Ja toivon tietysti, että Euroopan investointipankin edustajat tukevat tällaista muutosta. Sen lisäksi meillä on seitsemän konkreettista lyhyttä kysymystä jatkona niille vastauksille, joita me olemme jo saaneet. Ensinnäkin kysymyksessä me olemme miettineet sitä, että Euroopan investointipankki on 30 37 paikalla 90 2011 äh, transparency-indeksissä. Se on Maailmanpankin ja Afrikan kehityspankin jälkeen vasta listalla. Äh, Euroopan instituuttipankki antaa peristeeksi, että, että Euroopan instituuttipankilla on usein luottamuksellisia tietoja, jotka liittyvät yksityisen sektorin tietoihin, mutta ottaa huomioon, että kyseessä on julkiset varat, joita Euroopan investointipankki käsittelee, niin pankki voi sieltä vähän esimerkkejä niistä tilanteista, joissa tämä, tämä luottamuksellisuussitoumus sitoo, ja mitä muita tapauksia saa erityissyitä, jotka rajoittavat äh, transparenssia EIPn toimissa. Toisekseen me kysymyksessä tietysti otimme esille äh, nämä verovähennykset tähän sitten jotakin ongelmia kysymys isoista rahoista. Pankki sanotaan sitten kaikkeensa estääkseen veronkiertoa, mutta tässä sanotaan, että pankki ei voi tästä huolimatta sulkea pois, että kumppanit prosessin jälkeen siirtävät rahoja kolmasosapuolelle osapuolelle verosatamissa verokiertomaissa ja pankkisalueiden vuoksi tästä voida sietää, saada tästä tietoa ja pyytäisinkin pankilta tietoa, missä EU-maissa voi esiintyä ongelmia, jotka liittyvät ää, pankkisalaisuuteen ja ää, veroyhteistyöhön. Ja sitten kolmanneksi kysymyksen me olemme olleet kiinnostuneita lahjontajutuista. Ja mä näemme vastauksista, että niitä määrä on 2009-2011 välillä merkittävästi kasvanut. Ja tältä pohjalta haluaisin kysyä, josko syy tälle kasvulle, mikä on tämä juttujen määrän kasvu? Kun me näemme tämän saman trendin vielä, vaikka laitaisimme tämän tarkastelukauden viidestä kymmenen vuoteen, ja vastauksista näemme, että pankki on valtavirtaistamassa ihmisoikeuksia käytännössä, ja haluaisinkin kysyä, että minkälaisia näkyviä muutoksia pankki odottaa että tästä seuraa ja koska me olemme nähdä tuloksia pankin työssä, kun nämä kysymykset valtavirtaistetaan viidenneksi. Me pyysimme pankkia julkaisemaan äh, vuotuiset maksut viranomaiselle. Tässä sanotaan, että nämä 16 prosenttia äh, palkasta tämä äh, vuosittainen bonus ei voi yrittää 35 prosenttia. Sitten tässä on joku yhteislääke linkki. Et minun käsitys on, että tämä linkki tarjoaa riittävät vielä yksityiskohtia. Esimerkiksi kuinka moni vir- työntekijä saa bonuksia ja miten nämä jakautuvat eri palkkakategorioiden välin. Kysymys ei mitenkään pikkurahasta. Jos on johtaja ja ansaitsee 10 000 euroa kuussa, bonus voi merkitä yli 40 000 euroa vuodessa. Se on aika paljon. Haluaisimme myös lisätietoja. Me haluaisimme julkaistavaksi tiedot vuosittaista bonuksista. Me olemme 2010 ää, vastuvapauden myöntämisprosessin yhteydessä vaatineet samanlaisia. Lopuksi joukossa vast- vastauksia. Pankki viittaa tämän REMin Results Measurement frameworkin tähän tulosmittauskeikkoon. Haluaisin Haluaisin tietää, että milloin pankki odottaa, että tämä uusi tulosten mittaus REM tuottaa tuloksia 2013, 14, 15, koska te odotatte tuloksia. Ja lopuksi seitsemänneksi, mikä selitys sille on, että pankki ei ole laatinut erityistä tasa-arvopolitiikkaa, niin kuin parlamentti on aikaisemmin vaatinut. Ja kiitän kaikista vastauksista, joita on saanut, ja pahoittelen, että asioiden läpikäymiseksi ei ole paljonkaan, mutta tässä on relevantteja huomioita vastauksia, joita olemme saaneet. Kiitoksia, hyvä esittelijä. Ennen kuin annan puheenvuoron Ähm, äh, Bernardille ja Mulderille. Pyytäisin teiltä, mm, Rova Barton, äh, lyhyttä lausuntoa ja haluaisin myös kiittää niistä kirjallisista vastauksista, joita olette meille antaneet. sydämisesti. tervetuloa, teillä on puheenvuoro. Thank you very much and thank you for the Paljon kiitoksia, kiitos, että sain tämän mahdollisuuden osallistua tähän keskusteluun Euroopan kehitysrahaston vastuuvapaudesta. Jotkut kysymykset menivät paljon pidemmälle kuin kehitysrahastoon ja jotkut menivät jopa pidemmälle kuin mitä minulla on mahdollisuus vastata pankkivalvonta- tai bonuskysymyksiin esimerkiksi. Minä toivoisin, kun meillä on melko vähän aikaa nyt, niin mielelläni, jos haluatte, kun käytte tilintarkastustuomioistuimessa, voisitte järjestää ehkä hetken aikaa tavata meitä ja voin mielelläni tuoda lisääkin kollegoita vastaamaan teidän kysymyksiin esimerkiksi lainan antopuoleen. Minä voin vähän epämuodollisemmissa yhteyksissä varmasti olla mukana myös keskustelemassa ja haluaisin myös mainita, että meidän tehtävämme viettävät myös vuosipäivää tänä vuonna, joten valiokuntanne jäsenet varmasti kutsutaan juhlistamaan tätä tapahtumaa. Osa virallista vastuuvapausmenettelyä. No, me tulemme mukaan tähän työhön, vaikka sääntöjen mukaan se ei ole meille pakollista ja emme ole tässä – prosessissa siksi, että kehitysrahasto ei ole osa budjettia. Jos en nyt ymmärtänyt väärin kysymystänne, käytännön ongelmia tuskin tulisi siitä, että kehitysrahasto otettaisiin budjettiin, mutta tuo investointiväline toimii, jos se otettaisiin budjettiin vuonna 2020, niin meidän pitäisi vielä huolehtia siitä, että tämä väline voi edelleen toimia, mutta ei meillä mitään periaatteellista vastustusta ole ja totta kai voimme huolehtia kaikenlaista tilivelvollisuudesta, joka tähän liittyy. Avoimuuteen liittyvä kysymys. Olemme nyt kehittelyvaiheen puolivälissä useimmat toimielimet, jotka toimivat tässä, tarjoavat apurahoja, mutta lainaa antavat ovat vähän vähemmän avoimia, koska tietty pankkisalaisuus on. Mutta uskon, että voimme tehdä parempaakin työtä ja mielelläni palaisin tänne esittelemään parempia tuloksia ensi vuonna, vaikka voi olla hankala päästä ihan tuohon Maailmanpankin tasoihin asti. Joskus Euroopan instituutiot vähentävät avoimuutta. Esimerkiksi tässä voidaan ajatella tietosuojavaltuutettua Euroopassa, mutta yksi avoimuuden väline on se, että Olemme tässä avun avoimuusaloitteessa mukana. Mutta tässä pitää ensin sopia, mitkä ovat rahoituslaitosten osalta oikeat säännöt, kun tällä hetkellä nämä säännöt koskevat lähinnä apurahoja tukia antavia laitoksia. Toivon, että voin parata tähän ensi vuonna, mutta tämän tyyppiset asiat voivat estää täyden avoimuuden. Minulla oli vähän epäselvää se kun kysyttiin, mitkä EU-maat saattaisivat aiheuttaa verotuksen osalta ongelmia. Ehkä tässä tuli väärinkäsityskin käännöksissä, mutta emme voi oikeastaan itse vain päättää näistä veroparatiiseista. Meidän pitää ajatella Task Forcein määritelmä OECDn sellaisten tahojen, jotka eivät vaikuta yhteistyöhaluisilta. Minä olen vastuussa EUn ulkopuolisista alueista ja kyse on usein kehitysmaista hallinnon ja taloushallinnon osalta, joten useimmissa on ongelmia, joten usein meillä on paljon tiukempia vaatimuksia kuin EUn sisällä, sillä miten paljon valvotaan, minkälaiset ovat sopimusehdot, joilla pyritään estämään ongelmia. Ehkä olen ymmärtänyt väärin tämän kysymyksen, mielelläni vastaan uudestaan tarpeen mukaan. Sitten korruptiotapauksien lisääntyminen. Varmasti kaikista järjestöistä voi vain, voidaan nähdä, että kun järjestelmiä on pyritty parantamaan ja otettu paljon koulutusta, lisätty ymmärrystä, niin silloin nämä tapaukset lisääntyvät. Ei siksi, että korruptiota on enemmän kuin aikaisemmin, vaan siksi, että korruptiotapaukset tulevat helpommin julki. Tämä on periaatteessa mielestäni hyvä, eikä huono merkki. Ihmisoikeuksista. Tässä olen nähnyt edistystä sitä lähtien, kun tulin tehtävään ja mielelläni näin tätä edistystä. Amnestin pääsihteeri kävi hiljattain ja olen tavannut nähnyt monia asiantuntijoita muista rahoituslaitoksista, jotka puhuvat ihmisoikeuskysymyksistä ja ihmisoikeustyöstään. Ja meitä rauhoittaa se, että luulimme olevan vähän kehityksestä jäljessä, mutta ehkä koska teidän kaltaiset tahot ovat meitä painostaneet, emme ole ehkä jäljessä, kun ajatellaan ihmisoikeuksia, kun meillä on sosiaalisen arvioinnin suuntaviivoissa jo tietyt periaatteet tältä osalta, mutta meidän pitää ehkä katsoa vielä sitä, miten kat- luokitellaan työ ihmisoikeuksien osalta, mutta kyllä tietoisuus ainakin on lisääntynyt henkilöstön piirissä. Ei tämä sitä tarkoita, että ihmisoikeuksien osalta tekisimme täydellistä työtä, mutta meidän on nyt tarkoitus saada toimittua avoimemmin. Bonuksien julkaisemisesta meillä ei ole bonuksia sinänsä, vaan palkkioita, jos joku on tehnyt erityisen hyvää työtä Pahoittelen, mutta en tiedä, onko suunnitelmia julkaista nämä tiedot. En ole tietoinen tällaista suunnitelmista, joten en parempaa vastausta nyt pysty teille tarjoamaan, mutta voin antaa täydentävämmän vastauksen kirjallisesti. Ja sitten tulosten mittausjärjestelmä, koska nähdään tuloksia. Minä annoin vähän esimakua tästä tuloskertomuksesta, joka – osoittaa lähes vuoden uuden järjestelmän puitteissa. Ja tästä nähdään, että merkittävien tulosten aikaansaamiseen menee pitkä aika. Esimerkiksi köyhyyden poistamiseen merkittävästi menee vuosikausia ja samalla tapaa on meidän työmme osalta. Ja ihan tällaiset suoremmatkin ohjelmat vievät useamman vuoden ennen kuin ne saadaan kunnolla liikkeelle, mutta usein puhutaan ja kysytään juuri rahoitusalasta ja avoimuudesta. Avun vastaanottajan osalta meillä on AKT-alueella esimerkkiä neljä hanketta, ja näin näette, mitä tapauskohtaisesti voidaan kertoa. Koko tämä kertomus saadaan pian käyttöön. Sitten teillä varmasti on ehdotuksia. Meillä on varmasti ainakin omat ajatuksemme siitä, miten tilannetta voidaan parantaa. Pahoittelen, en ihan ymmärtänyt tuota viimeistä kysymystä myöskään, joka liittyi henkilöstöön. Monimuotoisuus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet. En, en ollut ihan varma tuosta kysymyksestä. Um, I, I can later I make around. Minä Äh, kollega Berman on listalla, joten jos nyt teille sopii, niin annan äh, puheenvuoron muille kollegoille. Kollega voisi päätää yksi minuutti. Cedo, eh, jednak bych chtěla poděkovat za vyčerpávající odpovědi na naše... Kiitos puheenvuorosta. Kiitos kattavista vastauksista kysymyksiimme. Minulla oli kysymys, joka liittyi korruptioon ja investointeihin. Mutta tässä käsiteltiin yksityiskohtaisesti jo. Sandeko teki samanlaisia kysymyksiä. Joten säästäks mä aikaa en jatka. Bospahata, Mr. Berman. Kiitoksia edustaja tai edustaja Berman. Yes, thank you, Chair. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen hiukan pahoillani, että meillä on näin vähän aikaa ja tulkit mielellään varmasti haluaisivat mennä kotiin. Keskityn investointipankkiin. Muut kysymykset olen esittänyt kehitysvaliokunnassa, mm, joten en esitä niitä nyt. Tuomitseva raportti eräältä kansalaisjärjestöltä kaivannaisteollisuusongelmatta. Mosambikilainen sulatto, alumiinisulatto, Tämä on hanke, joka yhteisrahoitettiin Euroopan investointipankilta ja monesta muualta. Ja käy ilmi, että sitten on toinenkin kaivannaisteollisuuden hanke, jota rahoitetaan EIPstä, jota monikansalliset yritykset väärinkäyttävät. Jokainen euro, joka maksetaan Mosambikin hallituksella, vastaan 21 euroa, jotka lähtevät maasta. No sitten puolustetaan ja sanotaan, että mosambikilaiset ovat ainoastaan osakkeenomistajia ja saavat osautensa, mutta tämä ei ole mikään oikeudenmukainen osuus. Onko Euroopan investointipankki tietoinen tästä raportista? Onko tämä systemaattinen ongelma, tämä ongelma liittyen monikansalliseen yrityksiin ja aikooko EIP jotenkin käsitellä tätä ongelmaa? Mielestäni Euroopan investoinnin täytyisi huomioida tällaiset asiat, kun se ryhtyy hankkeeseen. Kiitoksia. Kiitoksia ja lopuksi edustaja Mylder yksi minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Minun kysymykseni on saman tyyppinen kuin aikaisemmin. Uudet rahoitusvälineet. Jos ajatellaan, että Euroopan investointipankki antaa takuita tietyille maille, jotta voidaan kehitellä taloutta, pankkia tai mitä tahansa, niin Ja miten nämä säännöt, jotka kohdistuvat tuohon jäsenvaltion tai tiettyyn alaan, niin kyllä on takuista kyse, miten pankki voi huolehtia siitä, että varoja ei käytetä väärin valtion ulkopuolella sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät liity mitenkään kyseisen maan kehitystavoitteisiin. Kun se on pankkitakuu tai mikä tahansa väline, niin helposti toisaalla maailmassa voidaan tehdä jotain – mihin ei alun perin pyritty tämän edullisen rahan turvin ja miten tätä voidaan pitää silmällä? Kiitoksia oikein paljon ja nyt pyytäisin, että te eh, rouva Barsen vastaisitte. Kiitos ja sori, jos joudun vastaamaan nopeasti, mutta meillä on vastaa jotain kuin mitään. Olen Bermanin kanssa paljon samaa mieltä teokasta ehdollisuudesta – ja siihen menee enemmän aikaamme. Ehkäpä silloin, kun Mosel-projektia rahoitimme, meillä oli yhtä tiukkaa lähestymistapaa kuin nyt. mainitsin tämän tuloksen mittaamiskehikon remmin ja siinä on yksi tekijä, eli nämä verotulot. Tätä koht- tähän kohtaan on erittäin vaikea vastata, mutta teemme parhaamme. Kavennaisteollisuus on alue, jossa on valtavasti eroja esimerkiksi raaka ainehintamuutosten hintamuutosten vuoksi. Vähän hankala täätää, mutta, mutta meidän ehdollistaminen on niin tiukkaa, että emme ole kaivannaisprojekteja 2007 jälkeen rahoittaneetkaan. Se oli vastaukseni. Ja uudet rahoitusvälineet. En näe mitään suurempaa haastetta takuisin liittyen, koska kaikilla loppujen lopuksi on hintansa meille ja markkinoille. Ja tarvitsemme samaa raportointia ja se maksaa Onpa kyse takuista. En näe, että raportointipuolella on vähempää vaatimuksia. Minusta vaatimukset on sama, samat. Much. I know, uh... Kiitoksia oikein paljon. Tiedän, että meillä on nyt riittävästi aikaa mennä yksityiskohtiin, siksipä Meillä on mahdollisuus jättää kirjallisia kysymyksiä, emmekä pystyneet välttämään tätä keskustelua komission Shemetan kanssa, mutta äh, kuitenkin haluaisin kovasti kiittää teitä, Rova Barton ja koko EIPn tiimiä, siitä, että tulitte tänne vastaamaan kysymyksiimme, ja haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että äh, täällä on kutsu, meidät on siis kutsuttu, me kutsuimme kaikki pienen tapaamiseen, joten ehkä epämuodollisesti voimme sitten mennä yksityiskohtiin. Ja ihan lopuksi tilintarkastustuomioistuimen edustaja herra Otpon, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ilmeisesti seurantakertomuusta käsitellään nyt. Puhun ihan lyhyesti. Olen erittäin iloinen voidessani esitellä tämän raportin teille, jossa Tilintarkastustuomioistuin on äh, katsonut äh, seitsemää äh, kertomusta. Tämä kattoi kolme aluetta, maatalous, energia, ulkosuhde ja 51 suositusta annettiin, joista 45 pidetään vielä relevanttina. Voisinko kiinnittää huomionne siihen, että Tilintarkastustuomioistuin seuraa omia suosituksiaan eikä parlamentin ja neuvoston pyyntöjä. Minua henkilökohtaisesti kiinnostaisi äh, tietää, äh, sopiiko tämä teille vai oletteko sitä mieltä, että meidänkin pitäisi vuosittuisessa seurantakertomuksessa, jonka aiomme tehdä joka vuonna, ottaa mukaan myös parlamentin pyynnöt. Minulla ei mitään syytä ajatella, että komissio olisi käsitellyt teidän pyyntöänne eri tavalla kuin meidän suosituksiamme, mutta ajattelimme aluksi katsoa omia suosituksiamme ensi vaiheessa. Kuitenkin komissiossa ei ole pelkästään meidän suosituksemme, vaan myöskin teidän pyyntönne, joten mielelläni haluaisin kuulla teiltä, että voisitte kertoa minulle millaisena näette tulevaisuuden tästä asiasta. Kiitoksia. En usko, että aion lisätä yhtään mitään. Te olette nähneet luvut ja eh, kuten sanottua, tämä seuranta on vuosittaista, koska ei riitä, että tehdään tarkastuskertomus. Jälkeenpäinkin on katsottava, onko komissio tehnyt niin kuin me suosittimme vai eikö. Joten me palaamme asiaan joka vuosi ja teemme seurantakertomuksen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, Rautpo. Ja nyt pyytäisin, että esittelijämme, äh, haluaako esittelijämme vielä puheenvuoron? Joo, also... Minä, kun aika vähän, että niin mä, mä haluaisin vain kuitata nämä tuomioistuimeen e- ehdotukset. Minusta tilintarkastus tuomioistuimen ehdot ovat hyviä. Voisi olla kiinnostavaa, jos me voisimme saada ää, äh, valiokunnan arviot mukaan tähän arviointiin liittyen siihen, mitä äh, viime vuosina on tapahtunut. Ei voi puhua valiokunnan puolesta, meidän täytyy äh, puhua tästä koordinaattoreiden kokouksesta, mutta tämä vaikuttaa oikein hyvältä ehdotukselta. Minä uskon, että tässä voi olla hy- hyvä tulevaisuus, mutta me sitten saamme varmaan kirjallisia vastauksia ja haluan kiittää vielä, että Äh, investointipankki tuli paikalle ja niin pyydän anteeksi, että tämä jäi näin lyhyeksi. Kiitoksia kollegoille kurinalaisuudesta, kiitokset tilintarkastustuomioistuimen Euroopan investointipankille ja sydämelliset kiitokset sihteeristölle ja äh, istuntopalveluille ja puheenjohtaja ystävästi kiittää myös tulkkeja. Nyt huomautan, että viidennessä kerroksessa meillä on vastaanotto. Olemme yhteistyökumppanit kutsuneet sinne pienen uuden vuoden vastaanoton ja minulle olisi suuri ilo, jos voisin teidät kaikki nähdä siellä viidennessä kerroksessa tässä rakennuksessa. Kiitoksia.